Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Toivotan teille kaikille hyvää päivää. Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Ja toivotan semmoisesti tervetulleeksi Euroopan komission varapuheenjohtajan Rova Georgievan. Sydämesti tervetuloa. Odotamme mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssanne. Meillä on kaksi tuntia, minun täytyy ensin ilmoittaa muutosesitysistään. Pääsihteeri Velle on sairastunut, joten hänen kuulemisensa lykätään ensi torstai-aamuksi, anteeksi, torstai-aamuksi 8.30 Strasbourgissa. Toivon, että kollegat ovat silloin äh, käytettävissä, he voivat olla paikalla tähän päätän niin imutusasiat, kielet ovat äh, lähtevissä Continuesista. Tulemme nyt äh, komission vastuuvuoteen, Martina Jova on esittelijä ja nyt aluksi komission Tunnustan Suomen puolesta, Korika Lasar, olkaa hyvä. Madam Chair, Madam Rapporteur. Puheenjohtaja, hyvä esittelijä, hyvät tilintarkastus- talous- talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Minulla on ilo esitellä teille vuoden 2014 tilien tarkastuslauselma Euroopan unionista luku 1 vuosikertomuksessa. Haluan kertoa budjetti- ja varainhoitohallinnosta luku kaksi uudessa eh, vuosikertomuksessa. Olette jo keskustelleet aiheesta kollegoiden kanssa ja komission jäsenten ja viran omaisten kanssa tämän arvioinnin yksityiskohtaisista löydöksistä. Nyt aloitamme vuonna 2014-2020 kauden ensimmäisen vuoden. Luvut 5-9 koskevat uutta MFF, MFF ja meillä on vertailun vuoksi vuoden 2015 luvut. Annamme arvioinnin, arvioidun virhetason ja tilanteen sosiaalisen kohesion ja maaseudun kehityksen osalta. Edelleen jatkamme maaseudun kehityksen arviointia ja, ja kansalaisuusosan virhetasoita. Are we delivering in our statement of... Mitä tarkastuslausumaan sitten sisältöön? Transaktiot olivat hyvin tileissä esille, joten niitä voidaan pitää luotettavina, niin kuin on ollut vuodesta 2007 asti. Eli olemme allekirjoittaneet tilit. Perussopimuksen mukaan meidän on arvioitava tilin perustana olevien toimien laillisuutta ja säännönmukaisuutta Eli kuinka varat on käytetty, onko ne käytetty sääntöjen mukaisesti meidän mielestämme. Tulot olivat laillisia säännönmukaisia maksujen osalta, kuten aina kun olemme EUn tilejä tarkastelleet, niissä on olennaisia virheitä, jonka toteamme maksujen osalta. Vuonna 2014 maksujen osalta kaiken kaikkiaan virhe taso on 4,4 prosenttia, se on lähellä 4,5 prosenttia, joka oli määrä 2013. Se on selkeästi olennaisuusrajan yläpuolella, joka on 2 prosenttia. Nyt esittelen lyhyesti löydöksiemme analyysin hallintoa lukuun ottamatta. Virheet ovat ole, olennaisia. Sosiaalinen kohesio 5,7 prosenttia ja kilpailukyky työllisyyden puolesta 5,6 prosenttia. Hallinnolliset kulut, niissä oli alhaisin virhetaso 0,5 prosenttia. Sama arvioitu virhetaso 4,6 prosenttia oli kuluissa ja yhteishallinnoinnissa ja varoissa, joita ainoastaan komissio on hallinnoinut. Virhetason vaikutti eniten se, että vaadittiin korvauksia kulusta, jotka eivät ole mahdollisia. Oli myös ongelmia julkisissa hankinnoissa ja epäasiallisia selvityksiä maanviljelijöiltä, jotka tämä kattavat 20 prosenttia virheistä. Luku yksi. Analysoimme tu, tulo, menotyyppejä ja e-, virhe, virhetasoja. 5,5 prosenttia kulukorvauksissa oli virheitä. näin, ja tukioikeuksissa 2,7 prosenttia. Viisi vuonna, viime vuonna viranomaiset tekivät korjaavia toimia jäsenvaltiossa ja komissiossa. Tämä vaikutti myönteisesti virhetason ennen näitä toimia. Kokonais virhetaso olisi ollut 5,5 prosenttia 4,4 prosentin sijaan. Seuraavassa luvussa kuvaillaan korjaustoimia ja osoitetaan, että merkittäviä muutoksia on tehty ennen kuin maksut on suoritettu. Kaiken kaikkiaan oikaisu on tehty enemmän kuin aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan tämä työ on hyvin kestoista. 2000-2006 kuluja ei ole vielä täysin arvioita. Odotamme, että tulevaisuudessa tilanne paranee. Tämä on kuitenkin haasteellista 2014 kulujen osalta, koska yli 2,5 miljardia euroa korjataan tulevina vuosina komission arvioinnin mukaan. Uudet säännöt 2014-2020 maksujen osalta tekevät syklistä vuosittaisen. Odotamme, että komissio ottaa ensimmäiset askeleet, jotta saamme tähän lisävarmuutta. Tilintarkastustuomioistuin pitää kulu menojen äh, hallinnoiden korjauksia tärkeänä väli aikaisen arviointi on hyvä mahdollisuus toimia näin. Hyvin lyhyesti käsittelen nyt uutta lukea kaksi, budjetti- ja hallinnointi Siinä me erillisesti käsittelemme tätä aihetta ensimmäistä kertaa 2014 vuosikertomuksesta alkaen. Aikaisemmin se oli osa lukua yksi. Tässä luvussa käsittelemme millainen analyysiä ja Euroopan e- e- eri rahastojen ongelmia. Joissakin jäsenvaltioissa voidaan Tulevina vuosina määrät ovat edelleen hyvin korkeita. Komission olisi harkittava toimia, jolla voidaan vähentää maksamattomien määrien määrää 2007-2014 ohjelmissa. Ja hyödyntäen varanhoitotilejä. Pitkäaikaisten ar- aikataulujen avulla olisi autettava sidosryhmiä ja budjettiprioriteetteja. 2014 vuosikertomuksessa todettiin, että yhdessä komission kanssa olemme ratkaisseet asioita, joista keskusteltiin aikaisemmin kontvaliokunnassa mukaan lukien ongelmat julkisissa hankinnoissa, mukaan lukien myös ympäristön erityisehdot. Jatkamme tätä lähestymistapaa muiden haasteiden parissa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, vaikka meillä on myönteisiä viestejä, niin on paljon parannettavaa säännönmukaisuuden ja tuloksellisuuden osalta. Varapuheenjohtaja George Ovella on suuri työ edessään, kun, se pyrkii, kun hän pyrkii saamaan aikaan tulospuditointia. On myönteistä, että tuloksiin keskitytään enemmän huomiota. Pitkä on, tie on kuitenkin pitkä ja toivomme komissiota tukea. Kollegani esittelee tässä nyt luvun, joka koskee EUn budjetista saatavia tuloksia. Olemme riippumattomia, mutta olemme edelleen kumppaneita EU-hankkeessa ja meillä on eri vastuualueita. Minä ja kollegani tilintarkastustuomioistuimessa tulevat jatkossakin tarjoamaan takea, ta, tu, tukea kumppaneiden, erityisesti Euroopan parlamentille, kontavaliokunnan kautta neuvostolle ja komissiolle. Haluaisin kiittää rakentavasta yhteistyöstä tässä työssä. Haluaisin lopuksi kiittää puheenjohtajaa, esittelijää, koordinaattoreita ja kont ja valiokunnan jäseniä keskustelusta alueeseeni kuuluvissa asioissa ja tulen jatkossakin tätä jatkaa. Kiitoksia. Kiitos. Innovaatiot tilintarkastuksen vuosikertomuksessa ovat jotakin pidämme todella arvossa, sillä tämä suorituskykyä koskeva osa on meille hyvin tärkeä ja olemme iloisia siitä, että tilastusomistuin tarttui tähän ehdotukseen. Cardiff, tämän teidätkin tervetulleeksi ja olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you. Um, well, to do a chap- Paljon kiitoksia. Kappale kolme on tämä Ähm, toimintakappaleihin. Kun tiedätte, me käsittelemme äh, kaikin kaikkiaan laillisuutta ja sääntöjen mukaisuutta. Kolmas äh, kappale kuitenkin tänä vuonna keskittyy Euroopan unionin talousarvion toimivuuteen. Tässä kappaleessa kolme katamme pääaloja. Aivan aluksi olemme äm, tuottavuustarkastuksista tilintarkastustuomioista on ottaneet oppia. Tämä liittyy luonnollisesti Euroopan unionin talousarvion toteuttamisen tehokkuuteen ja tämä kappale, tämä tehokkuustuottokappale on nyt omistettu erityiskertomusten esiin tuomille toimenpanoseikoille. Kuten aikaisemminkin vuosikertomuksissa komissio on keskittynyt toimintaan tuloksiin, erityisesti tänä vuonna Euroopan unionin 2020 Eurooppa-strategian tuloksiin. 24 erityiskertomusta vuonna 2014 luotiin ja kattavat hyvin laajan kirjon erilaisia toimia. Euroopan unionin varojen käyttämistä esimerkiksi vesihuoltoon, urbaanikehitykseen, kaupunkikehitykseen ja niin edespäin. Meillä oli kaksi työryhmää. Ensinnäkin keskityimme tuloksiin ja toisekseen varojen käyttöön ja paineisiin, joita siinä esiintyy sekä tuloksiin. Ja komission vuosikertomuksiin tulee, me käsittelimme toimia, toimintasuunnitelmia, hankkeita ja artiklan 6 ähm, anteeksi, 3.18 mukaisia toimia. Me teemme vuotuisesti tämän arvioinnin äh, varainhoidon hyödyistä ja käytämme tiettyjä indikaattoreita. Artikla 3.18 toimet ovat parantuneet, mutta jotta ne täyttäisivät täysin tehtävänsä, ne pitäisi yhdistää Euroopan unionin 2020 strategian paremmin. Tällä alalla luonnollisesti komissio tulee kertomaan kunnianhimoisesta varainhoito-ohjelmasta, joka sillä on ollut tilintarkastustuomioistuin tulee taas auttamaan ihmis- se pohjaamaan työnsä tosiasioille ja tunnustamme, kuinka vaikea tämä tehtävä on komissiolla. Ei tule olemaan helppoa eh, toteuttaa näitä toimia. Ottaen huomioon, kuinka tärkeitä nämä toimet ovat, me pyrimme toimimaan mahdollisimman nopeasti ja todellakin tärkeitä oppeja on opettavana näistä tilintarkastuskertomuksista. Toivomme, että ne otetaan huomioon työssämme realistisesti ajatellen tulee viemään vuosia suunnitella tämä uusi järjestelmä ja toimeenpanossa täysin eri hankkeessa, joten toimimme, että olemassa olevat menettelyt voivat yhä suositusten mukaisesti toimia. Mitä tulee Euroopan unionin 2020 strategian Euroopan unionin talousarvioon, erityisesti kiinnitämme huomiota tänä vuonna siihen, että Euroopan unionin talousarvio täytyy saattaa samalle linjoille näiden korkean tason päämäärien kanssa, joita 2020 strategiassa määritellään. Itse asiassa jäsenmaathan ovat kaikkein tärkeimmässä roolissa tässä, joten keskitymme niiden rooliin, erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rooliin ja eri hankkeisiin. Tarkastelemme, löydämmekö tällaista linjausta strategian ja hankkeiden välillä. Tiedämme, että operatiivisella tasolla hankkeet pitää jakaa käytännönläheisempiin osioihin, jotta voimme täyttää tavoitteemme myöskin vuoden 2020, nyt 2010-2020 strategia kaudet ovat mahdollisuus. Tuleva rahoituskehys tulee päättymään 2020 strategian kanssa samoihin aikoihin, ja niin siksi on mahdollista saattaa nämä kaksi samoille raiteille. On vaikeaa kesken rahoituskautta arvioida varojen käyttöä. Rakennehan on erittäin monimutkainen ja se heijastelee Eurooppa 2020 strategian poliittisia kunnianhimoja. Voisiko voi hiukan hitaammin, koska tätä on muuten vaikea tulkata. Second, finally, the, on this point. Ja lopultakin eh, kertomukset ovat rajattuja. Komissio on laatinut kertomuksia Euroopan strategian toteutumista melkoisen rajatusti. Tämä heijastelee luonnollisesti sitä tosiasiaa, että suurin osa varojen käytöstä liittyy edelliseen kauteen edellisiin ohjelmiin, joissa Eurooppa 2020-strategia ei vielä luonnollisesti näkynyt. Mitä tulee Euroopan sosiaalirahaston varoihin? Eri rahastot ovat niiden ytimessä. Eri rahastot keskittyvät 11 päämäärään. Me tarkastelemme viittä erityistä kumppanuushankeryhmää – työssämme havaitsimme, että johdonmukaisesti kun kysyimme, onko olemassa eri rahastojen ja Euroopan 2020 strategian välillä yhteys, huomasimme, ettei johdonmukaisesti näitä korkean tason tavoitteita ole kumppanuuksiin ja hankkeisiin siirretty. Siksi on vaikea tehdä Euroopan 2020 strategiasta kertomusta, ellei tällaista yhteyttä vaikuta olevan. Me olemme myöskin keskittyneet näissä kumppanuus- ja hankeotoksissa tuloksiin eri rahastoissa. Kumppanuushankkeet tarjoavat kyllä mahdollisuuksia, mutta niiden hedelmä ei ole vielä toteutunut. Kaikki eri rahastot, niiden hallinnossa vaikutetaan toimivan erillään, eikä yhtenäistä ole käytetty. Johdonmukaista tietoa jäsenmaista oli hankala saada. Tiettyjä heikkouksia yhä esiintyi. Pyrimme keskittymään tuloksiin. Se on kuitenkin heikko jäsenmaissa. Jäsenmaiden pitäisi ottaa kumppanuushankkeet mukaan ja laskettavissa olevat tulokset niistä tällä hetkellä. Tulokset saattavat olla melkoisen epämääräisiä. Kuten totesimme, emme vielä täysin näe hankkeiden tuloksia ja voimme olla perustellusti huolissamme tästä. Todellisia rahallisia sanktioita tai kannustimia ei näihin tulostavoitteisiin ole liitetty. Tämä oli siis kappale kolme. Hyvä puheenjohtaja, pahoittelen, jos puhun liian nopeasti tulkeja ajatellen. Ja, ja, die Dolmetscher wirklich niin tulkit jäävät vain helkkomaan henkeään. Nyt kiitoksia tämän luvun esittelystä. Tämä on hyvin vaikea osa, johon meillä on hyvin paljon kommentoitavaa ja paljon kysymyksiä rouva varapuheenjohtajalle. Haluan onnitella teitä, oletteko huomannut, että tammikuussa 2016 yhdistyneet kansakunnat julkaisi raportin humanitaarisesta avusta, ja rova varapuheenjohtaja on yksi ollut tämän raportin laatioista. Se on niin tärkeä asiakirja. Ja pakolaiskriisi on asian kanssa olen tekemisissä kansalaisten kanssa ja päivittäin käytän sitä asiakirjaa hyväkseni. Niin, no niin, nyt teillä on puheenvuoro, rova varapuheenjohtaja. Uh, thank you very much. Kiitos kovasti, rova puheenjohtaja. Rova esittelijä, hyvät jäsenet, tilintustumistamme jäsenet, herra Zalu, herra Kadif, hyvät naiset ja herrat, on nöyrää tunne, kun aloittaa sillä tunnustuksella, että maailma on vaikeassa tilanteessa, että meillä Euroopassakin on omat vaikeutemme. Ja tässä yhteydessä keskustelu, jota tänään käydään, on merkitykseltään jopa entistä kiireellisempi, ei pelkästään sen havaitsemiseksi, mitä on tehtävä, vaan todellakin sen tekemiseksi. Haluan kiittää mahdollisuudesta käydä 2014 vastuuvapauden yhteydessä olla keskustelemassa tämän valiokunnan kanssa. Olemme saaneet kirjallisia kysymyksiä, antaneet niihin yksityiskohtaisia vastauksia ja luonnollisesti jos on tarvetta lisätiedoille, olemme valmiita palaamaan asiaan. Nyt aivan aluksi haluaisin puhua neljästä asiasta ja haluaisin keskittyä tuloksiin, virheasteeseen, säteen odottamiseen, avoimuuteen ja henkilöresursseihin. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että haluan kiittää tilastusosaamistointa siitä, kuten kuulimme kerran Cardiffilta, työ, jota hän on tehnyt, on myöskin Lazarun työ. Se, että voitiin aloittaa tämän vuoden menettely, se edellytti sitä, että tarvittiin aivan uudenlaista lähestymistapaa, jossa keskityttiin enemmän tuloksiin ja suoritukseen. Ja tästä kuulemme säännöllisesti myös eh, ministeriä Blabadajovalta. Ja uskonkin, että, että tämän vuoden vastuuvausmenettely on käännekohta meille kaikille. Ensinnäkin komissiossa me voimakkaasti olemme sitä mieltä, että on tärkeää korostaa sitä, että saadaan aikaan parhaat mahdolliset tulokset. Ajattelen eurooppalaista lisäarvoa ja kun käytetään veronmaksajien varoja kaikissa kategorioissa, kaikissa ohjelmissa ja kaikissa toimissa, joita tuetaan Euroopan unionin budjetilla. Niin kuin tiedätte, kuten on tunnustettu, me olemme olleet suoritussuuntautuneita ja tällä on ollut vaikutusta siihen, miten varoja on käytetty pitkällä tähtäyksellä ja on neljä avainkysymystä, mihin käytetään, prioriteetteihin keskittyminen, miten käytetään, käyttämisen laatu, miten tätä arvioidaan. Ja tässä näemme tätä kahden tahoista lähestymistapaa, jossa puhutaan näistä vaikutuksista ja tuloksista. Ja sitten miten voimme tiedottaa budjetista. Teemme kovasti työtä poliittisten sitoumusten rakentamiseksi, teknisen asiantuntemuksen rakentamiseksi ja toimijoiden välisen yhteistyön luomiseksi, jolla voidaan panna toimeen tämä strategia, joka koskee eu budjettia, joka keskittyy tuloksiin. Olemme ensinnäkin luonneet varoja käyttävien komissioiden verkoston, joka seuraa säännöllisesti ja ohjaa teiltä teknisellä tasolla ja seuraa edistystä. Olemme tehneet poliittisen sitoumuksen komission työohjelmassa, jolla asetetaan strategia, joka koskee budjettia, jolla keskitytään nimenomaan tuloksiin, ja tämä on tiedonanto vuodelta 2016. Tämä on siis sellainen, joka koskee kaikkia varojen käytön aloja, ja kuten saatoimme kuulla tilintostuomioistuimelta, tämä on pitkän tähtäyksen työtä. Meidän täytyy säännöllisesti katsoa, miten on edetty, katsoa, onko ongelmia, ja sitten yhdessä toimia ongelmien korjaamiseksi. Me olemme luoneet myöskin yksikötason ryhmän, jota johtaa budjettiin pääosaston pääjohtaja, jossa pyritään nopeasti selvittämään hyviä käytänteitä. Olemme pyrkineet vetämään mukaan myöskin OECDn. Olemme kutsuneet ulkoisesti kriittisen silmän auttamaan meitä niin, että voimme katsoa, miten muualla on toimittu samantyyppisessä budjetoinnissa ja että saamme ulkoista tukea tähän. Me teemme parhaamme parantaaksemme sisäistä raportointia komissiossa. Pitää kuitenkin mielessä, että uusi 2014-2020 koskevia seuranta- ja arviointipuite tuo tuloksia vain siinä vaiheessa, kun näihin ohjelmien toimeenpano on tapahtunut. Mitä siis tehdään tässä välissä? Pidän hyvänä kun herra Cardiff sanoo, että tavoite on tämä siirtyminen, mutta se, että hyödynnetään kaikkea, mitä voidaan katsoa tästä suoritta, suoriutumisesta ja toimenpanosta. Siis me otamme, mm, keräämme tietoa käynnissä olevista e, ex post e, arvioista, tutkimusohjelmasta, kehitys, aluekehitysrahastosta, koisorahastosta ja e, sosiaalirahastosta. Ja antaakseni vain esimerkin, tämä seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma, olemme nyt jo saaneet ex post arvion 36 prosentista suomalaisia hankkeita, jotka edustavat 26 prosenttia ohjelman kokoarvosta, on hyvin tärkeää, anteeksi, loppuun saatetusta hankkeesta ja suomalaista hankkeesta korjaa. Tämä on hyvin tärkeää, tämä täytyy vetää mukaan siihen, miten edetään seuraavan ohjelman horisontti 2020 osalta. Kolmanneksi, me olemme äskettäin Esittelet mallia siitä, miten työskennellään tämän strategian puitteissa toimielinten välisellä tavalla. Olimme järjestäneet asiantuntijakokouksia niin, että laaja kirjo sidosryhmiä mukana ottaa parlamentti, tilastustumistuin ja neuvostot ovat olleet mukana ja tilastustumistuin on ollut ensimmäinen, joka on ilmoittanut sitoutuvansa tähän työhön. Me jatkamme vuositasolla tiedon keräämistä tuloksista ja voin jo nyt ilmoittaa teille tänään, että ensimmäisen kokouksen jälkeen, joka on 20, oli 22. syyskuuta viime vuonna, meillä on päivämäärä seuraavaan varten, joka on 27. syyskuuta 2016. Rova Gressle, olemme ottaneet huomioon tällä kertaa hyvin tarkkaan myöskin teidän valiokuntanne tai aikataulun. Tämä siis voitte nyt merkitä kalentereihinne. Nyt sinunkin sen seuraavaan kohtaan tuloksiin keskittyminen merkitsee myös parannuksia sääntöjen noudattamisessa. Säännöt ovat olemassa sitä varten, että niitä noudatettaisiin. Ja kun olemme saavuttaneet vakauttamista virheasteessa viime vuosien aikana 4,4 prosenttiin, se on kuitenkin paljon korkeampi kuin kynnys, joka täytyisi ottaa huomioon, että meidän pitää jatkaa niin kuin Tumitusmin on suositellut siihen suuntaan, että kaksi ulottuvuutetaan huomioon, eli katsotaan näitä virheitä. Varovaisuus on nimenomaan siinä, että vältetään virheitä, niitä ei edes syntyisi. Me teemme kovasti, odotamme kovasti yhteistyötä eh, parlamentin kanssa yksinkertaistamisponnisteluissamme ennen kaikkea ajatellen mahdollista eh, tilin varanhoitoasetuksen muuttamista niin, että voidaan minimoida mutkikkuus ja tällä tavoin voidaan välttää virheitä. Tulemme antamaan tukea valvojille ja pyrimme tätä kautta verkostojen kautta levittämään hyviä käytäntöjä esimerkiksi kansallisten viranomaisten verkostojen kautta. Mutta tarvitaan myöskin korjauksia. Korjaukset ovat kimmoke ehkäisylle. Siis jos viranomaiset tietävät, että rahaa viedään pois net, nettokorjausten myötä, silloin ne ovat kurinalaisempia ja pyr- nimenomaan ajattelen tällaisia ehkäiseviä toimia. Ajattelen vuoden 2014-2020 sääntöjä. Olemme parantaneet mahdollisuutta tehdä tällaisia nettorahoituskorjauksia monivuotisiin ohjelmiin. Ja nämä summat edustavat noin 2 prosenttia maksumäärärahoista vuosittain, eli niillä on merkitystä, jos otetaan huomioon. Ne saavat tällaisen huomattavasti alhaisemman virhasteen, joka on lähellä kynnysarvoja. Virheet, joita tulee korjauksista, liittyvät säännöllisiin menoihin, jotka ovat aiemmilta vuosilta lähtöihin, lähtöisin. Mutta kuitenkin monivuotisohjelmassa on tärkeää pyrkiä sellaisiin korjauksiin, jotta päästään katsomaan, mihin ollaan menossa. Olemme valmiita oppimaan siitä, mitä on tehty silloin, kun on ollut tällaisia jatkuvasti pysyviä korkeita virheasteita. Ajattelen monivuotista, ajattelen puoliväritarkistusta emme ole vielä nähneet, saaneet riittävästi tietoa uusien ohjelmien toimeenpanosta, mutta tämän ei tulisi olla este sille, että asia, asiasta käytetään tietoa niin, että voisimme hyötyä aiemmissa ohjelmissa olleista ongelmista. Haluaisin myöskin todeta, että kun olemme päässeet eteenpäin tietojärjestelmissä, jäsenvaltioiden tiedot eivät aina ole niin luotettavia kuin niiden tulisi olla. Ja tästä syystä meidän pitää edelleenkin katsoa, että emme ota niitä sellaisenaan huomioon, vaan lähdemme siitä liikkeelle, että tehdään korjauksia, joita teemme tilastumistuin ja tekevät meidän omat tilintarkastajamme. Sitten tämä avoimuuden kysymys. Me olemme tehneet avoimen selkeän sitoumuksen avoimuuteen, koska avoimuus on veromaksajien paras ystävä. Olemme avoimia näistä sopeutuksista, joita olen tehnyt, jotka on maininnut tässä vuotuissa toimintakertomuksessamme – ja uskonkin, että tilintarkastustuomioistuin haluaisi myös nähdä parannusta avoimuudessa, tietojen avoimuudessa, niin että voimme olla tiukempia johtopäätöksissä, joita me teemme. Tällainen yhden tilintarkastustuomioistuimen malli on se, mihin meidän tulisi pyrkiä. Tärkeää on jakaa tälle valikunnalle, että me arvioimme komission ohjelmia, sitä, niitä tullaan muokkaamaan uudestaan. Pääosat tulevat keskittyä enemmän suoritukseen ja katsoen kaikkea sitä, miten toiminta voi ylipäätään palvella komission kokonaistavoitteita ja pyrimme yhdistämään näihin synteisraportteihin 318 artiklan mukaiset raportit, jotka merkitsevät sitä, että keskitytään yhä enemmän suorituksiin. Olemme myöskin katsoneet tilannetta henkilöresurssien osalta, Oikeusasiamies on tehnyt suosituksen, jonka me toteuttimme ja olemme saaneet myöskin tunnustusta oikeusasiamieheltä tästä asiasta. Petoksen torjunnasta te pyysitte, että antaisimme enemmän riippumattomuutta Olafin neuvoantavalle komitealle. Se on ollut helppo asia, myönnän tämän, mutta voin ilolla raportoida, että budjetti on siirretty Olafin ohjauskomitealta komissiolle. Se on askel, jota meille suositeltiin. Ja me myöskin pyrimme saamaan aikaan muodollisen äh, kuulemismenettelyn, jossa Olaf kuulee ohjauskomitea silloin, kun henkilökunta kysymyksistä sihteeristöstä. Tässä pyrimme tällaisiin hyvin täsmällisesti kohdennettuihin lisätoimiin, jolla vältetään – kaikki käsitys mahdollisesta asioihin puuttumisesta. Sitten vielä henkilöresurssit. Olen iloinen ihmisistä, jotka, ja ylpeä ihmisistä, jotka työskentelevät meidän toimielimissä. Meillä on päteviä, päättäväisiä, todellakin enimmäkseen erittäin mukavia ihmisiä. Olemme saaneet 110 000 päivää, jonka he ovat tehneet ilman korvausta, ilman palkkaa – ja me tietysti haluamme, että henkilökunta on motivoitu toimimaan, tekemään enemmän työtä Euroopan projektin osalta, voimme tehdä, pyrimme tekemään urastaan houkuttelemia lisäämällä joustavuutta ja pyrimme katsomaan myöskin kysymys, joka liittyy alisuorittamista niin, että voimme puuttua tähänkin alueeseen huolella. Ja sitten vielä yksi esimerkki siitä, mitä me teemme, jotta tämä tulee tuntuvammaksi. Viime syksynä me lisäsimme huomattavasti eh, lisä, eh, resursseja talouspääosastolla ja sisäasian pääosastollakin ottaen huomioon nimenomaan pakolaiskriisin. Järjestimme eh, kierroksen, jossa etsittiin kiinnostuneita viroista, joita tätä varten oli, ja yli 800 henkilöä haki näihin 65 virkaan, jo, ja Mielenkiintoista oli se, miten monet näistä hakemuksista todellakin vastasivat täysin, mitä odotettiin, ja että ihmiset todellakin olivat harukkaita katsomaan sitä, että he asettavat tehtäviin sinne, missä sillä on eniten merkitystä. Pyrimme olemaan siis joustavia, ei pelkästään siksi, että joustavuus on tietynlainen kaunis sana, vaan siksi, että 5 prosentin leikkauksien vuoksi meidän täytyy pystyä siirtämään ja käyttämään henkilöstöä parhaalla mahdollisella tavalla, joka vastaa meidän tarpeita. Mitä tämä leikkaukset sitten merkitsevät? 1050 virkaa tämän vuoden loppuun mennessä leikataan ja 239 virkaa katoaa ensi vuoden aikana. Tästä syystä me korostamme synergian ja tehokkuuden toimia, jolla rationalisoitaisiin komission eri yksikköjä niin, että parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettäisiin olemassa olevaa, olevaa resursseja. Tämä on sekä horisontaalisen tehokkuuden lähestymistapa, ajatellen logistiikkaa ja kommunikaatiota esimerkiksi myöskin tekemällä vertikaalinen analyysi, jossa määritellään prioriteetti, pääosatot ja joihin tehdään säässä rakenteita, jotka mahdollistavat sijoitukset niihin. Tämä on kahden, tyyppi, kahden tahoinen tie, tämä joustavuus. Me pyydämme, että henkilöstö on joustavampaa. Annamme heille joustavuutta takaisin joustavana työaikana ja etätyöskentelymahdollisuuksien lisäämisenä. Tämä tulee yhä tärkeämmäksi uusissa turvallisuusolosuhteissa, joissa työskentelemme. Näimme voimme jatkaa työtä saumattomasti, vaikka on, kuten viime vuonna oli, vaikeuksia, jotka liittyvät huoliin, jotka nousevat esille turvallisuuskysymyksistä. Nimenomaan etätyöllisyyden, etätyön asioista saatoimme selvitä silloin, kun Belgiassa oli korkea turvallisuusasteen hälytystaso ja Meillä on myöskin turvallisuustoimijoilla, pyrimme huolehtimaan siitä, että selviämme edelleen. Meillä on suunnitelmia säännöistä, jotka koskevat keston johtoissa, pyritään lisäämään liikkuvuutta ja johtoispätevyyttä 40 prosentin eh, aste eh, tässä keskijohdossa ja ylemmässä johdossa ja teemme teemme tässä pääsemme hyvin päin eteenpäin, koska joka viikko minä ja kollegamme kollegiokokouksen jälkeen siis teen tällaisen yhden videon henkilöstölle ja siinä myöskin sanon, keitä on nimitetty. Ja se on todellakin ilo, koska hyvin usein on yksi nainen, yksi mies tai kaksi naista, yksi mies. Voidaan todellakin nähdä, että tässä asiassa mennään siis eteenpäin. Ja sitten lähemmin tarkasteltuna olemme seitsemästä varojen resurssien hallinnollista käsittelystä dynaamiseen, aktiiviseen toimintatapaan siinä, miten henkilöstöä hallinnoidaan. Lopuksi haluaisin todeta, että me koemme olevamme vastuullisia. Kun aloitin näinä vaikeina aikoina, niin olemme toki pyrkineet tekemään parasta ihmisillemme. Kiitos, vaparapuheenjohtaja. Ja myös kiitokset äh, kysymyksiin annetuista vastauksista. Te olette rikkoneet ennätyksen, te saitte 120 kysymystä. Ja siksi olette saanut meidät puolellemme, mitä tulee tähän erityisraportoitiin, koska suuri osa näistä kysymyksistä, jos katsotaan vaikka vuosittaisia toimintakertomuksia henkilöresurssien pääosastolta, jos tällainen olisi ollut, olisi että säästää kysymysten tekemistä. tämä on tällaisia aivan yksinkertaisia kysymyksiä, miten paljon ihmiset ovat olleet sairaana, miten pitkään – Minusta tämä on tällaista minimaalista raportointia. Tästä saatte kyllä meidät puolillemme ja osallistumme keskusteluun, mitä tulee siis henkilöstöön. Tänään meillä on paikalla myöskin kollegat oikeusasianvalikunnasta, jotka mielellään, jotka ovat sellaisia, että heidän pätevyyttä henkilöstöasioissa voidaan hyödyntää. Valtavasti kukaan ei ole tullut tänne, koska tästä varmasti on ollut hyötyä heillekin. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Martina Javajovaa. Thank you, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät eh, tilintarkastustuomistamien jäsenet, hyvät kollegat, kuten tiedätte, tämä on periaatteessa viimeinen vuosi eh, tässä vastuu vapautukset. Tulen kaipaamaan teitä. Kyllä tämä on viimeinen vuosi, jonka kautta voimme tuoda esille tiettyjä erityiskysymyksiä ja hyväksyä myös kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja. Minulla on päätelmien varten luettelo asioista, joissa mielestäni pitäisi mennä pidemmälle ja meillä on komissiolta sitoumuksia, mutta haluaisin olla jollakin muulla, että varmaankin ylläty, jos jälleen kerran korostan sitä, että toivoisin, että voitaisiin taata tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden välillä parempi tasapaino e, koko menettelyn vaikutusten arviointi on vahvistunut ja julkisia veroja on käytetty tehokkaammin saatu aikaan synergiaa, on käytetty myös innovaivia välineitä ja ne on muutettu todelliseksi, todellisuudeksi eivätkä ne vain akateemista puhetta. Mä ainakin toivon nyt. Kuitenkin tässä vastuuvapausmenettelyssä olemme oikeastaan polun alussa. Tämä on todellinen uusi avaus. Nämä kaikki parametrit ja indikaattorit, niitä on parannettava mukaan lukien suositukset ja päätelmät, jotka on täytäntöönpantava käytännössä. 2014 komission vastuuvapausmenettely ja varapuheenjohtajan politiikan linjat kyllä vastaavat toisiaan. Hyvä varapuheenjohtaja, haluaisin esittää teille muutamia asioita. Nämä eivät ole samat ongelmat, jotka te esitette, mutta osittain ne menevät päällekkäin. Kun ajatellaan tuloksellisuusulottuvuutta, niin mielestäni tilintarkastustuomioistuin, ja kiitän sitä siitä, teki erittäin hyviä pointteja kertomuksessaan vuodelta 2014. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin totesi, että meillä on kaksi päällekkäin menevää ohjelmaa MFF ja toisaalta kasvu- ja työpaikkojen politiikka. Samalla komission ja parlamentin kaudet menevät päällekkäin. Tässä kontvaliokunnassa käsittelemme varainhoitoa ja, ja tulosten analysointia. On erittäin tärkeää, että varmistamme, että tätä kautta unionin poliittiset tavoitteet saavutetaan. Haluaisin vielä täsmentää, koska täällä oli osittain kirjallisissa vastauksissa jo vastauksia, mutta haluaisin vielä pyytää täsmennystä, mikä suhde on toiminta, eh, Junckerin toimintasuunnitelman eh, ja Eurooppa 2020 strategian välillä. Mikä linkki on EU 2020 strategian ja Junckerin sään suunnitelman välillä huomioiden aikataulu ja raportointi ja muu. Kuinka haluatte täydentää tavoitteet näihin strategisiin hallinnointisuunnitelmiin, jotka aikaisemmin mainitsitte? tähän tällä on poliittinen ohjelmakausi Eurooppa 2020 ja kasvustrategia, josta päätettiin 2010 ennen puheenjohtajan Junckerin tuloa ja se sitten nivellettiin näihin seitsemän lippulaivahankkeeseen. Mitä näille seitsemän lippulaivahankkeelle tapahtui? Sitten meillä on rahoitus, monivuotinen rahoituskehys 2014-2020. Siitäkin päätettiin ennen Junckerin nimitystä. MFFn rinnalla meillä on myös sääntöä, kuinka varat on käytettävä eri toimintapolitiikkojen aloilla. Nyt haluaisin lisää kommentteja tästä. Toinen kohta. Tilintarkastustuomioistuin aivan oikeutetusti pahoittelee sitä, että nämä mahdolliset edut, joita voitaisiin saavuttaa yhdistämällä viisi rakennerahastoa yhteen sateenkaari tällaisen kattavaan järjestelmään, tätä ei ole kuitenkaan tehty. 2020 tavoitteet eivät järjestelmällisesti ole muutettu kumppanuussopimuksiksi, kumppanuussopimuksiksi ja operatiivisiksi suunnitelmiksi. Tämä on vähän ongelma, kun näitä alueellisia järjestelmiä ei ole näin toteutettu, kun synergia kuitenkin on saatava aikaan. Ja EOKR on sääntelyn kattoa. Voisitteko vielä tästä kommentoida lisää? Because as you know, it is the job of CONT to make an ex post analysis with the super Tähän tarvitaan ex post analyysiä tilintarkastustoimistamme tuelle ja on löydettävä ratkaisuja ja parannuskeinoja. Tähänhän me pyrimme. Kolmas niin koskee pilottihankkeita, jotka tilintarkastustuomioistuin on aloittanut, jotka koskevat alueellisen ähm, politiikan ja maaseutupolitiikan äh, tuloksellisuutta. Selkeästi tuloksellisuusulottuvuus on vaativa asia. Toivon, että tämä auttaa teidän ponnisteluissanne Tilitarkastustoimien istuimen vuosikertomuksessa sanotaan, että rakennerahastoista kolme neljäsosa saavutti täysin äh, tai osittain äh, toimintapoliittiset tavoitteensa, joten neljäs osa hankkeista ei täysin saavuttanut tavoitteitaan. Minusta tämä on aika huolestuttava. Olen tämän toistanut useaan kertaan, tämä on todella huolestuttava asia. Maaseutukehityksessä äh, suoritus, tuloksellisuus tarkastukset osoittavat, että ohjelmien suunnitut varat eivät ole tehokkaasti käytetty. Haluaisin rohkaista tilastarkastustuomioistuinta eh, jatkamaan analyysien tekemistä tulos, eh, tuloksellisuudesta. Meidän on löydettävä tasapaino menneen täydellisten ja muodollisten seikkojen välillä. Tämän huomioon virhetaso, säännönmukaisuus, laillisuus ja todelliset vaikutukset ja niin edelleen myös vastaanottokyky ja kvalitatiiviset tekijät. Aina olisi pidettävä kiinni moitteettomasta varainhoidosta. Euroopassa tarvitaan siis tulosbudjetointia ja toivotan tervetulleeksi teidän aloitteenne, hyvä varapuheenjohtaja. Mutta neljäs kohta, niin meidän ei tietenkään pidä luopua näistä noudattamisvelvoitteista virhetaso suorassa hallinnoissa, yhteishallinnoissa ovat nyt molemmat 4,6 prosentin kieppeillä. Se edustaa kasvua kulutuksessa siinä komission johtoroolissa verrattuna vuoteen 2013. Silloin puhuttiin 3,7 prosentista. Komissio ei voi ohittaa näitä lukuja. Ne koskevat lähinnä sisäistä politiikkaa Tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mitä tulee tavoitteisiin ja, ja poli, toimintapolitiikan kohtaisiin käsittelyihin. Yksi asia on ollut usein keskusteluissa, nimittäin maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka. Se on aivan luonnollista, se on EUn suuren yleisen huolenaihe komission jäsen Avramopoulos ei valitettavasti ei ole, ei ole löytänyt aikaa keskustella kontvaliokunnan kanssa niin, että voitaisiin tämän alan politiikasta keskustella. Minusta tämä on hyvin konkreettinen, tärkeä asia. Meidän pitäisi saada konkreettisia sitoumuksia komissiolta tähän asiaan. Tulen tätä aina korostamaan. Samoin teen vastuuvapausluonnoksessani. Tähän päätän ensimmäisen osuuteni ja palaan sitten päätelmien muodossa. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau. Kiitos. Ja nyt rouva varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Tarve tasapainottaa sääntöjen mukaisuus, tavoitetta ja tuloksellisuutta. Olen täysin samaa mieltä tässä Sanoisin jopa, että sääntöjen mukaisuuden parantaminen parantaa uskottavuutta, sitä kuinka hyvin me toimimme sääntöjen puitteissa. Kaikkien pitäisi laajasti ottaa olla tämän saman yhtälön osasia. Ja tässä muistan, mitä herra Cardiff sanoi, kun keskustelimme taannoin muutosagendasta, joka vie aikaa, jotta tietäisimme menemmekö oikeaan suuntaan, meidän pitää kuitenkin määritellä, minne haluamme päästä. Ja toisekseen meidän täytyy purkaa tämä matka askelmiksi, jotka voidaan mitata. Te toitte esiin Eurooppa 2020-strategian ja Junckerin investointiprioriteetit ja nämä seitsemän lippulaivahanketta ja monivuotoisen rahoituskehyksen ja sen, kuinka kaikki liittyy yhteen. Nämä seitsemän lippulaivahanketta ovat hyvin suuresti monivuotoisessa rahoituskehyksessä mukana. Ne heijastuvat rahoituskehyksen siihen osaan, joka kuuluu komission hallintoon tähän 20 prosenttiin, josta me vastaamme. Jos tarkastelette seitsemää lippulaiva aloitetta, digitaaliagendaa, resurssitehokkuutta, teollisuus, aloitetta, uusia kykyjä, köyhdenvastaista foorumia ja nuorisotoimia. Näitä asioita voidaan kartoittaa ja aivan samoin hyvin suuresti kumppanuussopimuksia voidaan kartoittaa. Voimme nähdä, kuinka nämä asiat liittyvät yhteen. Nyt kuva muuttuu monimutkaisemmaksi, kun tarkastelemme tilintarkastustuomioistuimen havaintoja, jotka ovat aivan oikeita havaintoja siitä, että päällekkäisyys Eurooppa 2020 strategian välillä ja sen välillä, mitä kumppanuussopimuksissa tapahtuu, vaihtelee maasta toiseen. Tämä vaihtelee kahdesta syystä. Ensinnäkin vaihtelua esiintyy, koska omistajuus toteutuu eri tavoin eri maissa Eurooppa 2020 strategian osalta ja maat eri tavoin yksilöivät oman suunnittelunsa ja myöskin varojen käytön talousarviosta. Erät ovat toimineet enemmän kuin toiset, eräät ovat toimineet mekaanisemmin, toiset äh, enemmän sisältöön ja kehittyen keskittyen ja kattavammin. Toiseksi tämä riippuu siitä, kuinka merkittävä Euroopan unionin ähm, talousarvio on kansallisessa kontekstissa. Ne maat, joissa Euroopan unionin talousarvio on suuri, julkisten investointien investointiohjelmien rahoituksen lähde saavat aikaan enemmän yhteneväisyyksiä kuin ne maat, joissa tämä osuus on pieni ja keskittyy yhteen tai kahteen seitsemästä lippulaiva-aloitteesta yhteen tai kahteen tavoiteryhmään eräät voivat keskittyä esimerkiksi nuorisotyöllisyyteen enemmän ja toiset taas kehityksen ja tutkimukseen. Tästä syystä meillä on tällaista monimuotoisuutta. En usko, että se välttämättä itsestään on paha seikka. Kyseessä on enemmänkin se, kuinka voimme yhä keskittyä tarkemmin prioriteetteihimme, kuinka me yhä tarkemmin keskitymme tuloksiin. Eurooppa 2020 strategiaan ja Junckerin kymmeneen prioriteettiin liittyen jälleen kerran meidän täytyy ottaa huomioon kaksi seikkaa. Eräten Junckerin prioriteetit vaikuttavat suoraan ja merkittävästi talousarvioon. Esimerkiksi kasvuun ja työllisyyteen investointi liittyy Euroopan strategisten investointien rahastoon aivan suoraan. Eräät näistä prioriteeteista sisältävät äh, poliittisesti merkittäviä toimia enemmänkin kuin talousarviollisesti merkittäviä toimia. Esimerkiksi se, että syvennämme ja laajennamme sisämarkkinoita. Kun puhumme pääomaunionista, tällä ei ole suurta merkitystä talousarviollisesti. Eli yhteys tässä kohdassa olisi paljon heikompi. Eli prioriteettien merkitys talousarvion kannalta vaihtelee prioriteetista toiseen. Ja sitten kun tarkastelemme Eurooppa 2020 strategian kanssa tapahtuvaa päällekkäisyyttä, sanoisin, että Junckerin ohjelma keskittyy enemmän Eurooppa 2020 lähestymistapaan ja se on myöskin sen sekä tunnistamista, että meillä on Eurooppa 2020 strategian lisäksi kiireellisiä hätätilanteita. Näistä luonnollisesti yksi on maahanmuuttokriisi ja toinen on kilpailukyky ja markkinoiden syventäminen ja laajentaminen. Mitä me siis teemme? Me, meillä on näitä eri elementtejä, mutta mitä me sitten teemme komissiossa? Me pyrimme itse asiassa mahdollisimman hyvin luomaan sellaisen katsauksen, joka ohjaisi tapaa, jolla talousarviota toteutamme. Eurooppa 2020 on yhä meidän johtotähtemme. Se on kattava ja selkeä sen suhteen, kuinka voimme kasvua ja tehokkuutta Euroopan unionissa tukea. Junckerin prioriteettisuunnitelma taas määrittelee toimintalinjoja, joita tämä komissio seuraa. Näiden kahden kosketuspinta on se, jota meidän henkilöstömme itse asiassa on työstänyt. Tässä ei mitään ristiriitaa näiden kahden välillä ole. Itse asiassa saimme molemmilta osasilta suuntaviivoja. korkean tason päämääriin liittyen ja siihen, että niitä ei ole toteutettu, kuten mainitsit. tässä yhteydessä haluaisin yhden seikan vielä mainita, ottaen huomioon nämä erot, joita meillä on, jotka mainitsin. Tämä liittyy herra Cardiffin puheenvuoroon myöskin. Nyt me olemme tien alussa, emmekä sen päätöksessä tuloksellisuuden ja toiminnan suhteen. Otamme mielellämme vastaan kaiken tuon, jota voisimme saada tällä tiellä, mutta hyväksymme luonnollisesti sen, että jos tietä, olisimme tienneet sen, minkä tiedämme nyt, olisimme todennäköisesti toimineet hiukan toisella tavalla. Ja tämä tulee vaikuttamaan meidän tulevaisuuden toimiimme. Tuloksellisuuteen liittyen mainitsin eri alat, olette aivan oikeassa siinä, että meillä on paljon opittavaa toisiltamme ja nämä seikat, kuten esimerkiksi maaseutualueen kehitys, ovat tosia, jotka mainitsitte. Siksi aivan aluksi korostin sitä, että poliittisella, tavalla, poliittisella tasolla ja toiminnallisella tasolla me pyrimme saamaan yhteyksiä aikaan, sillä sillä tavoin me pystymme tukemaan niitä aloja, jotka ovat jääneet jälkeen. Maaseutu alan kehityksen suhteen olemme saaneet hyvää edistystä aikaan ja maaseuturahaston varojen käyttö liittyy myöskin digitaaliseen agendaan. Eli Euroopan unionin kilpailukyvyn tukiminen digitaalisen agendan kautta. Tässä voimme käyttää erilaisia kehitysrahaston varoja, jotta voimme saada esimerkiksi maaseutualueille hyvin nopeita internetyhteyksiä. Tässä meidän pitää tarkastella mielessäni tänne, näitä esimerkkejä, jotka osoittavat, kuinka voimme tukea kehitystä tietyllä alalla tukeutumalla oppiin, joita olemme saaneet toiselta alalta. Sitten varojen moitteettomaan käyttöön liittyen minun ei varmaankaan pidä sanoa yhtään enempää. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että säännönmukaisuus on säännönmukaisuutta ja se on säännönmukaisuutta. Sääntöjä tulee seurata. Meidän työmme jatkuu tällä alalla ja kiinnitämme siihen yhtä paljon huomiota kuin aikaisemminkin. Lopultakin erityiskysymykseen liittyen, jonka meille esititte, kuinka on mahdollista, että kilpailukyvyn ala, joka on meidän vastuullamme, että virhetaso sillä on pahentunut. Tänä vuonna on tapahtunut niin, että muutama erittäin suuri virhe on aiheuttanut erittäin suuria seuraamuksia. Nämä ovat siis vaikuttaneet virhetasoon. Erät virheet ovat hyvin spesifejä, tulevat kuudesta suuresta lähteestä. Aikaisemmin meillä oli vain yksi suuri virhe. Vuosien 2013-2014 valvonnassa ei ole tapahtunut mitään muutosta. Ainut mikä on muuttunut on se, että meillä oli nämä kuusi suurta virhettä. Suurin osa näistä virheistä, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi, liittyy kansallisten viranomaisten ja tarkastajien toimintaan. Me otamme siis tämän ylös ja pyrimme käyttämään toimivaltaisia tilintarkastajia ja kasvattamaan myöskin tietoisuutta laadusta tällä alalla. Meillä on kattava ex-ante-valvontajärjestelmä, joka on käynnissä, mukaan lukien tarkka tarkistuslista, kirjalliset ohjeet ja niin edespäin, joten me jatkamme tilintarkastustuomioistuimen havaintojen pohjalta tilanteen parantamista ex-ante-tarkastuksissa – FP7 ja Horisontti 2020 ohjelmassa. Haluaisin päättää toteamalla, että eräitä näistä virheistä ei olisi Horisontti 2020 tapahtunut, jos jos tutkimuksen seitsemässä puiteohjelma otetaan, jos tarkastellaan sitä, mitä ei yksinkertaistamisen nimissä pitäisi tehdä. Me havaitsemme esimerkkejä. Me olemme periaatteessa hankkiutuneet eroon sellaisista toimista, jotka ovat aiheuttaneet erilaista haaskausta tutkijoiden parissa. He ovat joutuneet tekemään kirjallisia raportteja ja niin edespäin, mutta toiseksi me olemme pyrkineet myöskin vähentämään toimiin liittyviä riskejä. Tässä tilintarkastustuomioistuin varmaankin on samaa mieltä, että me Horisontti 2020 otamme oppia tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kokemuksista. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi kollega Stechowski. Vážená reporta. Kiitos. Rova esittelijä, rova puheenjohtaja, Arvoisat tilintarkastussuunnitelmat edustajat ja arvoisa rouva komission jäsen, haluaisin kiittää teitä upeasta työstä, jota olette jälleen kerran osoittanut tehdessäni tätä raporttia. Haluan henkilökohtaisesti kiittää teitä hyvin kattavista vastauksista, joita meille olette lähettäneet tätä kokousta varten. Minä olen saanut monia vastauksia kysymyksiinne, mutta minulla olisi yksi konkreettinen kysymys, joka koskee eurooppalaisia tukia jäsenvaltioissa. Minä tulen Tsekin tasavallasta ja Tsekin tasavallassa on eurooppalaiset tuet nähtävinä jonakin, johon liittyy korruptio ja epäavoimuus. Ne eurooppalainen tuki usein yhdistetään petoksiin ja systemaattiseen varojen väärinkäyttöön – Esimerkiksi rautatiet on alue, josta valtiovarainministeri toimintaohjelmasta, joka oli infrastruktuuria varten, vain osoitti varoja yhdelle ainoalle yritykselle, nimittäin Tsekin tasavallan rautatieyhtiölle, ja tämä oli rikkomus julkisia hankintoja koskevia määräyksiä vastaan. Nyt olisin kysyä, komission jäsen, miten komissio aikoo näihin yhä lisääntyviin petoksiin, jotka liittyvät eurooppalaisiin tukiin. Miten se alkoi puuttua niihin? Voidaanko katsoa, että valtiolliset valvontaelimet eivät toimi, valtiollinen valvonta on puutteellista. Onko teillä jotakin ajatuksia jäsenvaltioiden valvontaelimiä varten niin, että esimerkiksi rautateiden markkinoilla on tullut rikkomuksia, jotka koskevat julkisia hankintoja. Onko miksi Olaf saanut tästä tietoa? Kiitos etukäteen. Varapuheenjohtaja, takaa hyvä. The, the control... Valvonta, joka liittyy yhteishallinnon alueeseen, siinä on tarkoituksena tukeutua niin paljon kuin mahdollista valvontaan, tilintarkastuksiin, joita tehdään siinä osassa ketjua, joka on mahdollisimman lähellä tuen saajaa. Valitettavasti aika ajoin kohtaamme vaikeuksia, kun jäsenvaltiot eivät anna luotettavaa tietoa. Ja tästä syystä komissio täydentää jäsenvaltioiden ponnisteluja omien tarkastustensa tuloksilla. Tämä tietysti myöskin saa täydennystä omilta tilintarkastamistamme, nimittäin tilintarkastustuomioistuimen tekemi, tarkastajien tekemistä tekemistä tarkastuksista. Me uskomme, että on tärkeää investoida koulutukseen, ohjaukseen, jotka liittyvät valvontaan, jota tehdään maassa itse – jäsenvaltiossa itse, mutta samaan aikaan on tärkeää, että on myöskin tarkastuksia, jotka tulevat ulkopuolelta, niin että voimme varmistaa sen, että valvonnan laatu säilyy. Itse asiassa se, että käytetään yhä enemmän voimaa koulutukseen, mutta meidän pitää tietysti sitä sitten myöskin katsoa, että meidän omien yksikköjemme olisi myöskin arvioida sitä, millaista tämä koulutus on ollut, tarkistaa se. Me pyrimme saamaan tällaisen yhden tarkastuksen ketjun, mutta haluamme välttää vaaran siitä, että tämä luottaisi puutteelliseen tietoon, johon sisältyy juuri sellaisia riskejä, jotka te hahmottelitte, koska se saattaa olla riittämätöntä. Tämä on se taistelu, jota me käymme yhdessä tilintasossuomioistuimen kanssa – me tavoittelemme tiettyä ratkaisua, mutta meidän ei pidä mm, saman aikaan ajautua loukkuun siinä mielessä, että raportointi valtiotasolta ei toimi, joka vaarantaa koko tämän ketjun. Kollegi Wogen, bitte. Wogen. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I thank the, the rapporteur? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvistä panoksista. Haluaisin kiittää myös varapuheenjohtajaa. Tulin hieman myöhässä, joten ehkä kysyin jotain, johon olette jo vastanneet. Jos näin käy, niin ilmoittakaapa minulle mitä pikimmin. Yksi asia, johon halusin puuttua, koskee asioista, täällä oli jo puhuttukin, ja haluaisin vähän selittää syventää. Nimittäin, että EU 2020-strategiaa saataisiin samoille linjoille näiden Junckerin suunnitelman kymmenen prioriteetin kanssa ja menosuunnitelmien kumppanuussopimusten kanssa ja niin edelleen. On tärkeää saada ne kaikki samoihin raamoihin, raameihin. Joillakin alueilla ei ole edes yritetty toimia näin, tai ei ole tietoisia, että näin olisi syytä tehdä. Komission vastuuna onkin varmistaa se, että nämä pyritään saamaan samoille linjoille. Minulle ei ole aivan selvänä vielä, minkälaisia käytännönläheisiä ajatuksia teillä on niin, että saataisiin ne sopimaan yhteen. Voisitteko vähän kertoa tästä? Aiotteko esimerkiksi muuttaa näitä suoritusindikaattoreita tai mitä ajattelitte? Voisitteko antaa käytännöllisiä esimerkkejä tästä? Se voisi olla meille oikein hyödyllistä. Sitten toinen asia koskee tulosbudjetointia ja tätä työryhmää, jota olette perustamassa. Tiedämme, tiedän, että se ei ole aivan vielä valmis. Nyt haluaisin kysyä, miksi siinä on viivästyksiä. Varmaan sanoitte, että parlamentin syytä kaikki eikä teidän, mutta voisin vain kertoa, että teillä oli aikataulu työryhmän perustamista varten. Ja Euroopan parlamentille on tärkeää saada sinne nimet kasaan niin, että työryhmä voisi aloittaa työnsä. Sitten vielä viimeinen asia. Se on hyvin yleisellä tasolla. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa on näitä virhetasoennustuksia. Jotkut koskevat virheitä, toiset petoksia. Ja usein EUta syytetään tällaista petoksista ja näin. Haluaisin näin yleisellä tasolla kysyä, kuinka voimme päästä tästä pois, ettei joka vuosi tulee sellaista virhetasoa, jonka tilintarkastustuomioistuin ja julkaisee ja sitten ihmetellään näitä lukuja julkisesti ja setkotaan toiseensa virheet ja petokset. Kuinka tähän, tästä päästäisiin eroon? Ei teillä varmaan ole valmista vastausta, mutta olisi ryhdyttävä pohtimaan, kuinka päästäisiin eroon tästä tilanteesta, joka toistuu vuosi vuoden jälkeen. Rova parapuheenjohtaja, kysymys, joka nousee esille joka vuosi, tuli tässä esille. On the, uh, äh, linjaukseen Eurooppa 2020-strategian kanssa liittyen. Me olemme uudella ohjelmakaudella ottaen käyttöön järjestelmän, joka sisältää kannustimia tämän linjauksen käyttöön ottoon. Nämä kannustimet ovat makrotaloudellisia ehtoja, tuloksellisuusvarauksia. Tilintarkastustuomioistuimen kanssa olen samaa mieltä, että suoritusvaraukset ovat kannustin positiivisella tavalla. Niihin on turvauduttu, mutta kielteiseltä kannalta ei kylliksi. Kuitenkin tämä 6 prosenttia mielestäni on epäonnistuminen. Me nyt keskitymme tuloksellisuuteen ja pyrimme näin auttamaan käyttämällä indikaattoreita, jotka tekevät mahdolliseksi tarkastella asioita näiden Eurooppa 2020 strategian tärkeiden päämäärien ja tavoitteiden osalta ja sitten palata taaksepäin ja arvioida kaikkia toimia johdonmukaisesti niiden valossa. Te halusitte konkreettisia esimerkkejä. Voisimme ottaa erittäin tärkeän kilpailukyky seikan, nimittäin pätevyyden. Esimerkiksi kun tarkastelemme sitä, kuinka Erasmus Plus-ohjelma toimii, huomaamme, että kyseessä ei ole vain se, että ihmiset menevät edestakaisin maasta toiseen, vaan tarkastelemme sitä, tekeekö tämä vaihto ihmisistä paremmin työllistyviä. Vastaus on kyllä. 43 prosenttia työllistyvyys on kasvanut, muistaakseni 43 prosenttia, näin muistelisin. Ja tämä työllistettävyys, tarkastelemme sitä, onko se korkeampaa korkean lisäalvon aloilla. Eli me kyllä neljän miljoonan Erasmus Plus-ohjelmaan osallistuneen opiskelijan osalta, jotka ovat voineet eri maihin mennä opiskelemaan tarkastelemassa sitä, kuinka tämä vaihto vaikuttaa heidän työllistyvyyteensä työmarkkinoilla ja saavatko he sen kautta korkean lisäarvon työpaikkoja ja tukevat kasvua. Ja tämä sitten myöskin vaikuttaa arvioihin siitä, kuinka jäsenmaan tasolla näitä seikkoja toimeenpannaan. Eli me tarkastelemme Euroopan unionin tasolla tuloksia, mutta jäsenmaan tasolla myöskin toimia niissä jäsenmaissa, jotka osallistuvat. Voisin tämän tyyppisiä esimerkkejä antaa enemmänkin siitä, että meillä on suuri päämäärä, joka sitten heijastuu jäsenmaan tason toimiin, ja sitten voimme vetää yhteenvenon siitä, mitä todella on saavutettu toiminnan kautta. En väitä, että tilanne olisi valmis tai kuva täydellinen, mutta me linjaamme Eurooppa 2020 ja Junckerin investointiohjelman toimia ja kumppanuussopimusten toimia, ja tämä ajatus on taustalla. Okay, so unemployment 20 prosenttia, 23 prosenttia työttömyystaso on siis matala. Tuossa menin hiukan liian pitkälle. Siis ensin olin aivan oikeassa, mutta sitten ajatukseni meni tuota sekaisin. Jos katsotte ESIR-rahastoa, strategisten investointien rahastoa Euroopassa, tämä liittyy Junckerin ohjelmaan, mutta se liittyy sitten prioriteettialoihin. Liitämme sen näihin Eurooppa 2020 strategian seitsemän laiva alaan ja kun toimeenpanemme jäsenmaan tasolla näitä ohjelmia, tämä yhteys tulee toteuttaa. Kollegamme ovat itse asiassa kartoittaneet Eurooppa 2020 strategiaa Junckerin ohjelman sisältöä ja maakohtaisia kumppanuushankkeita. Ja sitten olemme var- vertailleet tilannetta, olemme havainneet, onko meillä oikeanlaiset indikaattorit käynnissä vai ei, ja pitääkö meidän mahdollisesti tehdä jotakin muutoksia. Sitten kysytty myöskin työryhmään liittyen. Tämä on ollut tapahtumien kulku 13. helmikuuta viime vuonna minä lähetin kirjeen, jossa pyysin toimielinten välisen työryhmän perustamista. Saimme tiettyjä jäseniä, jotka nimitettiin. Eräät eivät sitten halunneet osallistua. En halua nyt ketään osoittaa solmalla, mutta pääsimme tästä eteenpäin. Ja sitten joulukuussa 17. päivä pääsimme yli näistä vaikeuksista. Ja jälleen kerran kirjoitin kaikille toimielimille ja ehdotin, että ottaisimme käytännön läheisen lähestymistapan käyttöön, että me enää vitkuttelisi, vaan että aloittaisimme työn asiantuntijatasolla. Ja ensimmäinen asia, jonka voimme tehdä, on se, että loisimme asiantuntijatason kokoussarjan me emme pyyksi lyö, lyömään tällaista lukkoon lyötyä toimielinten välistä työryhmää, mutta tämän vuoden huhtikuun 27. päivä tämä asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokoontuminen pitäisi nyt tapahtua. Me, komissio, järjestämme tämän, tilanteen, eh, tämän tilaisuuden eh, parlamentin, neuvoston ja yliopisto sektorin edustajien kanssa. Me tulemme keskittymään eri kysymyksiin ja tämä ryhmä saattaa toimielimet lähemmäs toisiaan. Meillä on hyvin tärkeä tehtävä määritellä tuottavuus keskenämme, eli voimme aivan konkreettisesti arvioida, minkälaista edistystä alalla olemme saaneet aikaan. Sitten vastauksena erittäin vaikeaan kysymykseen siitä, mitä olemme tehneet tämän toistuvan vuosittaisen väärinkäsitys tilanteen suhteen, joka liittyy virhetasoon, siihen mitä virhetaso on. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi hyvin käytännön läheisellä tavalla toimia tässä tilanteessa. Ensinnäkin meidän pitää luoda uudenlaista vuoropuhelua siitä, mitä me olemme saavuttaneet koko talousarvion varoilla. Eli meidän pitäisi 95,6 prosenttiin varoista kiinnittää enemmän huomiota niihin, niissä ei virheitä ole tapahtunut ja meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä näillä varoilla on ihmisten eteen saatu tehtyä ja voisimmeko toimia tehokkaammin. Virhetasoon liittyen meidän pitää jatkaa virhetason vähentämistä. Minä uskon vakaasti kykyymme yksinkertaistamisen kautta saada aikaan edistystä, kun pyrimme välttämään virheitä ennakolta. Olemmeko me sitten vahvoja, kyllin vahvoja, jotta voisimme vähentämään, vähentää merkityksellisesti virhetasoa ensi vuonna, se jää nähtäväksi. Kolmanneksi meidän pitää yhä tehdä töitä uskottavan ratkaisun parissa, että voisimme osoittaa sen, että rahoitustarkistukset tämän olennaisen virhetason saavat olennaisuusrajaan lähelle. Ja meidän pitää tähdätä sellaisen olennaisuusrajaan, joka on selkeä. En voi hyväksyä sitä, että eräät henkilöt systemaattisesti valehtelevat suurelle yleisölle ja sanovat, että nämä virheet edustavat varastettua rahaa. Tämä ei ole totta. Valitettavasti välillä näinkin tapahtuu, jos pennikin varastetaan, sekin on penni liikaa, mutta enimmäkseen kyseessä ovat virheet, tilinpidolliset virheet, ja luonnollisesti tulemme yhä jatkamaan töitä virheiden selvittämisessä voimme ehkä tuoda selkeämmin vielä esiin sen, mitä kaikki nämä virheet edustavat. Voimme myöskin ehkä tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tulevaisuudessa, jotta niiden eh, tiedonhallintajärjestelmät eh, paranisivat. Näin meidän täytyy luonnollisesti tehdä. Minä pidätän henkiäni ja toivon, että kaikki tämä tuottaa tulosta ensi vuonna. No, onko tämä nyt todellinen kysymys vai ei. Kyllä me kaikki tiedämme varmaankin vastauksen siihen. Kiitoksia. Niin. Me tulemme itse näkemään, mikä tilanne on. Nyt kollega Stas. Ehm, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tekemästänne työstä ja työtä, jota avustajanne ja virkamiehenne pääosastossa ne ovat tehneet ja vastanneet kirjallisesti näihin kysymyksiin. Tiedän, että tämä on suuri työ. Haluaisin kiittää tästä tehokkuudesta ja nopeasta työstä. Minusta tämä on tärkeää sanoa ääneen. Olemme tietoisia siitä, kuinka merkittävä tämä tehtävä ja työ oli. Haluaisin todella vielä kerran kiittää teitä ja avustajanne. Tämä oli todellinen haaste. Kolme kysymystä. Tupakkasopimukset. Philip Morris ensinnäkin. Ne umpeutuvat tämän vuoden puolisäädessä Kahdessa edeltävässä kokouksessa komission kanssa lupaa sitten esitellä arviointikertomuksen. Viimeinen päivämäärä oli vuonna 2015 lopussa. Nyt on jo 25. tammikuuta ja arvi- tällaista arviointikertomusta ei ole edelleenkään esitelty. Olen tästä henkilökohtaisesti teidän kanssanne puhunut viime viikolla ilmeisesti olette tehneet laajan kuulemisen, mutta haluaisin julkisesti esittää seuraavan kysymyksen. Missä tässä ollaan menossa? Milloin ajattelette esitellä meille kyseisen arviointikertomuksen? Toinen kysymys. Kun saamme tämän arviointikertomuksen, mikä tulee olemaan aikataulu, kuinka aiotte edetä? Ja kuinka toimitte niin, että Euroopan parlamenttia myös kuullaan keskustelussa, jota käydään tupakkasopimuksen osalta. Tiedän, että tässä on toimittava nopeasti. 2016 vuoden puolessa välissä jotakin on tapahduttava, joten haluaisin täsmennyksiä teiltä aikataulun osalta. Koska onhan se tärkeää käydä avointa keskustelua tästä asiasta. Edelleen haluaisin, että vahvistaisitte erään asian. Tällä hetkellä ei käydä muodollisia neuvotteluja komission tai Olafin kanssa ja Filipin kanssa koskien tätä sopimusta. Onko tämä paikkansa pitävä tieto, voisitteko vahvistaa? Ja sitten vielä asia, jonka tilintarkastustuomioistuin on ainakin viimeiset kolme vuotta tuonut esille. Jäsenvaltioiden olisi pitänyt tietää, että tiettyjä maksuja ei koskaan olisi pitänyt suorittaa yhteisen hallinnon, yhteishallinnon alaisesti. Jäsenvaltiot ovat tehneet näitä maksuja, kun näin ei olisi pitänyt tehdä. Koska jäsenvaltiot tiesivät, että niihin sisältyi sääntöjen rikkomista, eli tähän liittyy jäsenvaltioiden vastuu. talousarvion valvontavaliokunnassa olemme tämän kanssa jo pitkään työskennelleet. Liberaalien Mulder aikanaan muistaakseni ehdotti tällaista valtiovarainministerin todistusta, jossa todetaan, että olemme tehneet työmme ja tarkastusosastamme ovat tehneet työnsä ja voimme taata, että nämä omassa maassamme suoritetut maksut on tehty asianmukaisesti ja säännönmukaisesti. No tämä järjestelmä ei onnistunut, koska vain neljä jäsenvaltiota hyväksyivät tämän Euroopan parlamentin ehdotuksen, eikä se sielläkään näissäkään koskenut kaikkia kuluja. On siis löydettävä toisen tapainen menettely, jolla jäsenvaltiot kastavat kantavat vastuunsa. Yksi mahdollisuus olisi se, että käytettäisiin enemmän korvauksiin liittyviä uhkia. Mutta kun luin näitä kirjallisia vastauksia yksiköltäinen, niin näin sieltä, että se olisi ongelmallista. Sanoitte, että 5-8 vuotta kestää ennen kuin määrät voidaan periä takaisin jäsenvaltioilta, joten onhan tässä tosi, toki pitkä aika kyseessä. Se on ongelmallista, niin että tätä voitaisiin sitten jotenkin käyttää painostuskeinona jäsenvaltioissa, jos se on näin pitkäaikaista. Ajatteko käyttää tällaista menettelyä tai onko teillä muita keinoja, joilla voitte painostaa jäsenvaltioita niin, että ne todella hoitaisivat tehtävänsä? Sitten vielä viimeinen asia, hyvä komission jäsen Olette usein olleet kokouksissa kanssamme. Eräs tapaus koskee Olafin ja Olafin valvontakomitean välistä selkkausta. Me tiedämme, että valvontavaliokunnassa käsiteltiin asiaa koski riippumattomuutta – erityisesti koskien budjetin valvontaa ja varojen käyttöä, jotka on suunnattu valvontakomitean käyttöön. Ja erityisesti Olafin johtajan käyttöön. En, en usko, että ratkaisua löydettiin kun ajatellaan tämän valvontakomitean rahoituksellista riippumattomuutta Olafista ja, ja myöskin henkilökunnan riippumattomuutta, henkilökunta, joka työskentelee kyseisessä komiteassa. Haluaisin kuulla teidän kantanne, pidättekö kiinni valvontakomitean ehdotuksesta, jonka mukaan muutettaisiin Olafin, Olaf-asetusta yhteistyössä Hollannin puheenjohtajan valtion ja tämän parlamentin kanssa voitaisiin katsoa, että Olaf-asetus muutettaisiin tietyltä osin, tai ainakin toimittaisiin niin, että valvontakomitean henkilökunta voitaisiin sijoittaa muualle Euroopan komission koneistoon niin, että tämän valiokunnan henkilökunta olisi täysin riippumaton, eikä, voisi, eikä siihen voisi kohdistua minkäänlaista Olafin pääjohtajan painostusta ja näin voisi olla myös mahdollisuuksia ajatella urakehitystä. valvontakomitean sisällä. Tämä olisi ehkä parempi, elleivät he halua siirtyä muihin toimiin, mutta tämä edellyttää Olaf-asetuksen muutosta. Voisitteko tästä jokin sanoa? Kiitos. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Pahoittelen, että olemme olleet myöhässä viimeiseen kysymykseen liittyen. Pahoittelen, että tämä arviointi on ollut myöhässä. Me pyrimme saattamaan sen päätökseen vuoden loppuun mennessä, mutta kahdesta syystä myöhästyimme. Toinen syy oli se, että meidän piti toimia jäsenmaiden kanssa, koska he ovat äh, kumppaneita tässä ja viimeisen kuuden kuukauden aikana olemme saaneet äh, vastauksia eräiltä jäsenmailta. Mutta vielä tätäkin tärkeämmin halusimme tarkastella talousarvion suojeluolottuvuutta ja tukiulottuvuutta. Me halusimme kollegoiden kanssa tätä tuki- tai apuulottuvuutta käsitellä. Nyt me saamme tämän arvioinnin päätökseen hyvin nopeasti. Olemme saaneet kaiken tarvittavan tiedon ja jaamme tulokset heti parlamentin kanssa luonnollisesti. Me mielellämme tukitoimia suorittavat kollegat ja Olafin kollegat saatamme yhteen, jotta nämä voisivat tehdä arvioinnin siitä, mikä tilanne on. Toisen kysymyksen liittyen ei, neuvotteluja ei ole käynnissä, kuten viimeksi lupasin. Tämä on lupaus, jonka minä olen pitänyt aikataulun liittyen mielestäni on parempaa, että me yhdessä toimimme sen sijaan, että tekisimme vain talousarvion suojelun näkökulmasta laaditun arvioinnin, joka ei ota huomioon erittäin tärkeää ulottuvuutta, nimittäin kansanterveyden suojelua tällä alalla. Neuvotteluihin liittyen me saimme arvioinnin päätökseen. Luonnollisesti jaamme nämäkin tiedot parlamentin kanssa. Kolmas kysymyksenä käsitteli Ähm, jäsenmaita, ne kyllä tiesivät, mutta eivät toimineet. Jos mietimme, mitä voimme tehdä heidän rohkaisemisekseen, on kaksi hyvin tärkeää toimintamallia. Ensinnäkin jäädytykset, toisekseen keskeytykset. Eli liike pysäytetään ja ellei mitään tehokkaita toimia jäsenmaiden taholta saada, netto rahoitusoikaisuja tehdään, ja tämä kyllä puree, voin sen teille sanoa. Syklin sisällä on sisäänrakennettuja kannustimia, joiden tarkoitus on toimia ennalta ehkäisevänä voimana. Me tarvitsemme jonkin verran enemmän aikaa, jotta oppia otettaisiin, mutta tämä on se menettelytapa, jota me seuraamme. Me emme enää keräile tietoa yksittäisen, yksittäisiä virheitä tunnistamalla. Me teemme nyt kiinteitä rahoitusoikaisuja, jotka perustuvat tilintarkastajien arviointeihin. Luonnollisesti tämä tehdään yhdessä neuvotteluissa kansallisten viranomaisten kanssa, mutta kyseessä on kiinteä rahoitusoikeus, joka tapahtuu nopeasti, joka nopeasti toimeenpannaan ja näin sen vakuutusvoima on vahvempi. Valvontaa komitean liittyen mainitsin tämän jo aivan aluksi, mutta voin palata asiaan, koska se on hyvin tärkeä kysymys. Parlamentti pyysi komissiota käsittelemään Olafin ja sen valvontakomitean suhteita. Minä itse henkilökohtaisesti, kuten tiedätte, olen ollut sitoutunut tähän työhön. Meillä on ollut monia kokouksia ja me olemme tunnistaneet nimenomaisia erityiskysymyksiä, jotka saattaisivat äh, auttaa meitä tunteesta, että sekaantumista on tapahtunut, olipa se todellista tai ei. Sillä ei ole väliä, sillä tällainen tunne on kuitenkin vallallaan. Ja tammikuussa me olemme jo onnistuneet eh, Olafin valvontakomitean talousarvion siirtämään komissiolle. Ja toisekseen me nyt neuvottelemme Alankomaiden kanssa, puheenjohtajamaan kanssa, että rajoitusti sitot, eh, käyttäisimme artikla 883-2 yksi, kolme, jotta ryhtyisimme toimiin erittäin nopeasti, mutta hyvin rajattuihin toimiin, että me avaisi sellaista rasiaa, jota emme pysty sulkemaan. Minun neuvoni valvontakomitealle, kuten kaikki tiedätte, on se, että tällainen toiminta saattaisi auttaa pitkään meitä varjoistaneiden ongelmien ratkomisessa. Kiitoksia. Se kollegin Ajala Seuraavana puhujana kollega Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varapuheenjohtajaa näistä tiedoista, joita olemme saaneet kirjallisesti. Haluaisin kiittää myös hänen yksiköitään tästä työstä. Muutamia kysymyksiä siitä, mistä kollegani Vogan ja puhuikin koskien indikaattoreita. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tarpeellista tässä on toimia Tunnustan, että haette kaikilla keinoin tapoja päästä eteenpäin ja tuemme teitä tässä, mutta olisi tärkeää, että saisimme aikaan formaatin, josta voidaan olla yhtä mieltä. Lykkäykset pelottavat minua ja samoin se, ei päästä konsensuksessa sovittuihin indikaattoreihin. Tilintarkastustuomioistuinkin haluaisi osallistua työryhmään. Ajatuksena on se, että saamme aikaan sopimuksen siitä, mitä indikaattoreita käytetään ja kuinka politiikan linjoja mitataan niiden kautta. Minua hieman pelottaa se, että täältä ilmeisesti erilaisia tutkimuksia koskien indikaattoreita eri suunnasta ja niiden kautta saattaa tulla aika sekava tilanne. Haluaisin nyt ensinnäkin varmistaa, että ajatuksena on saadaankaan konsensus mahdollisimman pian. Se tietenkin edellyttää lopullista toimielinten välistä sopimusta ennemmin tai myöhemmin aivan kuten teille sopii. Ja sitten toiseksi on tärkeää, että ei ole mitään ristiriitaisuuksia näiden sellaisten indikaattorien välillä, joilla arvioidaan, kuinka strategia 2020 arvioidaan ja toisaalta perussopimusten vaatimusten välillä. Joskus on sellainen vaikutelma, että Eurooppa 2020 toteuttaakseni hieman, hieman tuota perussopimustakin ja joudumme, joudumme manipuloimaan. Haluaisin vielä näistä välineistä esittää kysymyksen. Olen huolissani siitä, että Euroopan investointipankki tavallaan on nyt ottamassa suuren osan politiikallisesta haltuunsa ja komissio ja sen toisensa jälkeen ovat innostuneet ja kertovat, kuinka eri, eri, eri politiikan linjasta tehdäänkin rahoitusvälineitä, kun budjetissa ei ole rahaa. Haluaisin nyt kysyä Georgievalta, kuinka aita pakottaa, että EIP e pitää kiinni esimerkiksi kohesiovaltuutuksista niiden maiden osalta, jotka tarvitsevat niitä eniten tai, tai kriisimandaattien osalta ja toisaalta kuinka voidaan valvontaa vahvistaa. Meitä yhä enemmän pelottaa se, että menetämme tämän valvontamahdollisuuden. Sitten on puhuttu keskitettystä ja yhteishallinnosta. Olen kuunnellut teitä suurella mielenkiinnolla tämän pilottihankkeen, joka koskee näitä su- tuloksellisuuskysymyksiä, joita sovellettiin rakennerahastoihin ja maatalousrahastoihin, näihin kahteen, siis maaseutu- ja maatalousrahastoihin, niin tuloshan on se, että niitä ei sovelleta muihin alueisiin, joissa virhetaso on päässyt käsistä. Viittaan tässä erityisesti lukuun viisi ja tutkimuskysymyksiin. Sanoitte, että on liikaa sääntelyä, ja on, jotta voitaisiin välttää virhe, virheitä, olisi yksinkertaistettava. Tämäkin vähän pelottaa, koska se on vähän niin kuin sanotta, sanottaisin, että nämä äh, tutkijaparat eivät ole yhtä fiksuja kuin kaupungin taloilla ollaan tai maanviljelijät ovat, äh, kun näitä rahastoja käytetään ja, ja helpommin tekevät virheitä. Haluaisinkin kysyä ensi vuoden osalta nämä tutkimus äh, Rahastot olisi myös kansallisuuden mukaan jaettava. Olen jo kaksi vuotta pyytänyt näitä jaotteluja. Nyt lopulta olen jotenkin ne saanut käsin. Ja että sitten myös sovellettaisiin näihin kaikkiin tarkistuksiin, joita Rahogan tekee heti, kun on ongelmia maaseudussa maaseutuasioissa, niin heti tehdään tarkistuksia, mitä sitten tutkimukseen tulee. Siellä virhetaso on korkea, olkoon sitten keskitettyä tai yhdennettyä hallinnon tai sitä vähemmän va- valvontaa on. Ja, ja, ja sanotaan, että no eihän siinä ole kuin 25 prosenttia, ei sitä tarvitse enää äh, oikeuttaa. Meidän on oltava oikeudenmukaisia, koska muuten tämä alkaa haiskahtaa, enkä halua sellaista vaikutelmaa tästä saada. Edelleen Haluaisin tietää, koska saamme analyysin koskien tupakkasopimuksia, jotka umpeutuvat tämän kesäkuun lopussa. Ja se, että komission virkamiehistä he ovat tehneet 110, hetkinen, 110 000 ylimääräistä päivää ilman mitään maksuja ja lisäpalkkaa ja kompensaatiota. Kuinka aiotte heitä kompensoida? Olen toki kiitollinen tästä, mutta olisi kuitenkin tässä viestittävä jotenkin siitä, kuinka antaumuksella työtään tekee nämä, tämä virka miehistö sen sijaan, että tämä aina musta maalata niin kuin tähän asti on tehty. Oh, Rova varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. I am, uh, very Olen kiitollinen puheenvuorosta, joka koski indikaattoreita. on ratkaisevan tärkeää muistaa se, että meillä on indikaattoreita. Indikaattorit ovat olemassa. Ja uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä on tehty paljon työtä tavoitteiden määrittämiseksi ja indikaattoreiden määrittämiseksi, joilla voidaan sitten mitata edistymistä. Me emme voi sanoa, että unohdetaan indikaattorit otamme käyttöön jotakin uutta, ei. Me haluamme nähdä, miten ne toimivat, ja me pyrimme määrittämään, missä olisi tarvetta virtaviivaistamiseen tai parempaan, parempiin yhteyksiin näiden indikaattorien välillä. Toisaalta opimme samalla, kun tämä etenee, eli opimme tehtävän työn kautta ja teemme johtopäätöksiä integroimalla. Tämä on pitkän tähtäyksen prosessi, kuten herra Cardiff mainitsi aivan alussa jo tämän, meidän pitäisi olla realisteja, meidän tulisi asettaa tavoitteet korkealle, mutta edetä ymmärtäen, että kysymys ei ole lainkaan mistään yksinkertaisesta asiasta. On tärkeää, että on indikaattoreita, jotka kertovat sellaisen tarinan, joka johtaa parannuksiin, parempiin tuloksiin. Aikaa myöten totta kai katsomme uudestaan sitä, mitä on, mutta lähtökohtana on se, että meillä on olemassa kokoelma indikaattoreita ohjelmissa. Euroopan investointipankista sanoin, että se on eurooppalainen toimielin, se kuuluu Euroopan kansalaisille, sen täytyy työskennellä kansalaisten hyväksi. Sillä on tiettyyn rajaan asti itsenäisyyttä, mutta monia alueita, joissa on yhteyksiä sen välillä, mitä Euroopan investointipankki tekee ja mitä komissio tekee, jos komissio antaa varoja eh, nimenomaan Euroopan investointipankin toimille. Minusta on erittäin tärkeää meille toimielminä kunnioittaa toistemme mandaatteja ja harjoittaa myös yhteistyötä. Minä Ekofinin kokouksissa istun Hoyerin vieressä pöydän ääressä, siis investointipankin pääjohtajan vieressä, ja hän on, on ollut voimakas johtaja Euroopan investointipankissa niin, että pankissa on tullut avoin, osallistava, ja viime kädessä kaikki toimielimet ovat vastuussa omistajille, eli siis Euroopan ihmisille – ja se on se, mikä määrittää toimet. Mitä sitten tulee rahoitusvälineisiin? Heillä on enemmän asiantuntemusta, mutta komissiossakin ollaan asiantuntemusta keräämässä. Meidänkin kollegamme tarkastelevat sitä, miten ohjelmat, kuten Kosmi, ohjelmat, miten Kosmi, minkälaisia tuloksia niistä syntyy. Ja tämä ko- kokemus on sellaista, mitä täytyy vahvistaa komissiossa niin, että emme joudu luottamaan jonkun muuhun – jossakin asiassa siksi, että me olemme vastuussa Euroopan budjetista. Minä katson tässä Nadia Calvinon suuntaan. Hän on ei pelkästään pääjohtaja, joka on meidän budjettipääosastollamme, siis pääjohtajana. Hän on myös yksi henkilöistä, jotka katsovat, miten kautta linjan komissiossa voidaan parantaa rahoitushallintaa. Meillä on kaiken kaikkiaan noin 5000 ihmistä, jotka työskentelevät rahoitushallinnon alueella. Miten me voimme luoda tällaisten pätevyyksien, taitojen kehittämistä niin, että tämä tärkeä yhteisö pystyy kasvamaan. Tutkimusrahasto, tiedot mailta, me emme katso, että tutkijat olisivat vähemmän päteviä millään muotoa. Jokaiselle yhteisöistämme, ohjelmistamme, me haluamme olla kunnioittava, mitä tulee aikaan, emmekä halua liikaa rasittaa heitä sellaisella, mikä on vähemmän tuottavaa heidän taitojensa ja aikansa käyttämistä, mutta Nadia juuri minua muistutti minua siitä, että ja tähän on oikeassa siinä, että kun me puhumme yksinkertaistamisesta, se ei merkitse sitä, että hankkiudutaanpa eroon valvonnasta. Ei. Se merkitsee sitä, että on tehokkaampaa valvontaa. Sellaista valvontaa, joka tavoittaa petoksen tekijät tehokkaammin. Tasapainon täytyy siis löytyä yksi, siinä, että yksinkertaistetaan sääntöjä, mutta sääntöjä yksinkertaistaessa tehdään niistä voimakkaampia eikä heikompia. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta se on se, mihin täytyy pyrkiä. Joten valvonta on voimakkaampaa tuloksena selkeistä, yksinkertaisemmista, helpommista säännöistä, helpommista säännöistä noudattaa ja panna toimeen kuitenkin säännöistä. And then, I'm sorry. Anteeksi. Ja sitten vielä tästä kymmenestä tuhannesta ylimääräisestä päivästä. Paras tapa sanoa kiitos ihmisille silloin, kun he tekevät työtä enemmän kuin heidän velvollisuutensa on, on tukea heitä kunnioittaa laatua ja omistautuneisuutta, jota suurin osa, valtaosa ihmisistä osoittaa eri yksiköissä. He ovat ihania, he ovat älykkäitä, päteviä, energisiä. Ja heitä ajetaan tekemään työtä kovemmin, koska meidän on tehtävä enemmän ja paremmin niin, että käytössä on vähemmän resursseja. Meidän on siis motivoitava ihmisiä meidän pitää, sillä, että pyrimme parantamaan olosuhteita, uramahdollisuuksia, heidän suorituksensa tunnustusta ja sanomalla kiitos. Valitettavasti vaikeissa, vaikeassa ympäristössä Euroopassa meidän ihmisemme usein kokevat, kokevat, että heitä ei kunnioiteta, että heitä nimitellään. Tästä on tullut tiukempaa. Toisaalta meillä on hyvät työolosuhteet, me olemme hyvin palkattuja, meillä on etuoikeus työskennellä tässä ympäristössä, jossa vaaditaan korkeaa pätevyyttä, on etuoikeus työskennellä täällä, mutta tästä työstä on, sille on saatava myöskin tunnustusta. Dank Kiitos. Tässä olemme yhtä teidän kanssa, mutta kuitenkin on niin, että jäsenvaltiossa, josta minä tulen, siellä sisältyy työhön enemmän työtä. Tunnustus kuitenkin välttämätöntä. Sitten kollega Valli. Meillä on vielä kolme puheenvuoroa. Viisi on vasta käytöllä. Se kollega Valli, olkaa hyvä. Sì, grazie. Cercherò di essere... Kiitoksia puheenjohtaja Yritän puhua aivan lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin kiittää komission jäseltä ja hänen henkilökuntaansa näistä hyvistä vastauksista. Haluaisin esittää kysymyksen taulukosta, joka koskee henkilökuntaa Euroopan unionin toimielimissä. Tässä nähdään, että meillä on tällainen väärinpäin oleva pyramidi henkilökunnan osalta meillä on paljon johtoporrasta verrattuna avustajiin. Ja kun tiedetään nämä kannat, tai nämä, tämä tilanne, niin tiedämme, että täällä on hyvin korkeita palkkoja, jos verrataan yksityisen sektorin vastaavia numerot on ollut jo monta vuotta. Millä tavalla aiotte parantaa tilannetta? Sitten kaksi muuta kysymystä isosta remontista. Meillä on täällä kysymyksiä koskien rakennustyömaata, jossa on mukana Euroopan komissio, joka suorasti kyseessä on lähes 40 miljardin euron hanke. Ja kyseessä on Torinon ja Lyonin välinen rautatie Ranskan ja Italian välillä. Tähän mennessä ainoastaan tutkimuksia on tehty ja alustavia tutkimustöitä. Rahoitusta on jo mm, siihen sijoitettu vuodesta 2008 alkaen ja komissio on mukana noin 30 prosentilla. 2 miljardia on jo alustavasti varattu. Tämä koskee vain alustavaa tutkimusta vaihetta, joka piti saada valmiiksi vuoteen 2012 mennessä, mutta sitten sitä lykättiin vuoteen 2015 asti, mutta nyt edelleen on tullut uusia lykkäyksiä tähän työmaahan. Meillä on paljon epäilyksiä sen suhteen, kuinka sillä, kuinka, millaisia ta- taloudellisia ympäristövaikutuksia tällä työmaalla on. Erityisesti talouden puolelta haluaisin esittää kysymyksiä, kun on näin paljon lykkäystä, kuinka vielä tämä äh, hanke voidaan oikeuttaa. Tarvittaisiin riippumattomia arviointia, koska tähän mennessä on ainoastaan äh, komission jäsenvaltioiden äh, arviointi, millä kriteereillä edelleen pidetään tästä kiinni. Kyseessä on siis 40 miljardia, ei, ei mikään pikkujuttu, pikkujuttu, eikä tällä ole mitään muuta oikeutusta muuta kuin, että saadaan varoja kierrätettyä yrityksille ja kansallisille labeille. Sitten maahanmuutosta, tästäkin olen pyytänyt tietoja. Ja, ja aina sanotaan, että jäsenvaltioiden on pidettävä huoli pakolaisrahastoista, eikä heidän tarvitse antaa niistä mitään tietoja. Olen tehnyt hiljattain kirjallisen kysymyksen Avramopulokselle, mutta hän sanoi, että tämä on jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio täysin delegoi val, valtuudet jäsenvaltioille. En oikein pidä tästä, jos kuitenkin komissio antaa rahoitusta nyt myös Turkille ja maille, joilla valvontajärjestelmät ovat vielä kauempana kuin ne ovat kolmansia maailmassa, mutta jos emme pysty edes jäsenmaiden tilannetta valvomaan ja samaan aikaan selkeitä puitteita pakolaisrahasta, joka varten eikä sekään onnistu, niin pitääkö minun nyt ottaa yhteyttä yksityiseen sektoriin, miten saadaan tietoja tästä, niin tässä saisimme yksityiskohtaiset tekniset tiedot asiasta. Täällähän on ongelmia, ihmiset haluaisivat tietää, mihin varat käytetään näissä tärkeissä asioissa, kuten maahanmuutto ja nämä merkittävät rakennushankkeet. Kiitoksia. Rova varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. In, uh, in terms of the, uh, the um, Um, uh, HR question. Henkilöstöhallintoon liittyen. Me olemme nyt toimeenpanemassa vuoden 2004 uudistusta ja 2014 uudistusta. 2004 uudistus on merkittävämpi. Se siirsi rekrytoinnin komissiolta ja toimielimiltä alemmalle tasolle – AD-taso, AD5-taso on nyt se, jolla rekrytoinnit tehdään, jolla ihmiset tulevat toimielimen sisään. Meillä luonnollisesti on virtaa ja me rekrytointivirta ja sitten äm, varasto. Meillä on ennen näitä uudistuksia sisään tulleet henkilöt, jotka nyt ovat äh, korkean tason äh, johtotehtävissä esimerkiksi. Mutta jos tarkastelemme johdon suhdetta henkilöstöön, jos vertaatte tilannetta samantyyppisiin elimiin, se ei ole lainkaan erilainen kuin vertailtava tilanne julkishallinnossa muualla. Meitä verrataan yksityisen sektorin, mutta me emme ole yksityisen sektorin toimija. Jos me vertaamme itseämme jäsenmaihin, näemme, että tilanne on samantyyppinen henkilöstöjakauman suhteen. Kuten vastauksistamme jo näitte, suuri ero on siinä, kuinka tämä jakauma toteutuu eri pääosastoilla ja eri yksiköissä. Jakauma riippuu yksikön luonteesta ja siitä riippuen henkilöstöä saattaa olla enemmän tai vähemmän johtoon suhteutettuna. Minä olen esimerkiksi monien yksikköjen johdossa vastuussa ja voin sanoa, että me tarvitsemme esimerkiksi henkilöstöhallinnossa tai talousarvion toimeenpanossa aivan erilaisen määrän johtoporrasta kuin sitten esimerkiksi käännöspalveluissa tai tulkkauksessa tehtävät ovat hyvin erilaisia ja erilaisia erikoistuneita ryhmiä tietyissä yksiköissä ja sitten taas toisien yksikköjen, kuten tulkkauksen ja kääntämisen toiminta on homogeenisempaa ja siksi johdon määrän ei tarvitse olla yhtä suuri näissä. Me turvaudumme synergiaan ja synergiaetuun, kuten jo mainitsin, ja pyrimme yhä parantamaan järjestelmiämme ja niiden rakennetta. Tarkastelemme horisontaalisesti palveluja, jotka ovat universaaleja, kuten henkilöstöhallinto, viestintä, IT-palvelut ja sitten tarkastelemme vertikaalisesti tiettyjä pääosastoja ja tiettyjä palveluja, joissa uskoaksemme parannuksen varaa olisi. Me kyllä tunnemme tarpeen jatkuvasti parantaa organisaatiotamme. Torin ja Lionin väliseen yhteyteen liittyen voisin lisätä vielä jotakin kirjallisiin vastauksiimme. Tämä liittyy Olafin vastuualaan. Se on saattanut päätökseen tämän nopean Lionin ja Torinon välisen yhteyden tarkastelun. Se on tarkastellut säännönmukaisuutta, yhteisrahoitusta ja vuonna 2015 antoi suosituksen, se ei tuolloin tästä projektista löytänyt mitään säännön rikkomuksia tai noudattamatta jättämisiä. Tämä on siis minun panokseni asiaan. Jos tarkastelette laajemmin hanketta esimerkiksi ympäristövaikutusten osalta, me olemme kirjallisissa vastauksissa tarjonneet vastauksemme näihin kysymyksiin. Voin pyytää, että kollegamme laajentavat vastauksia, mutta tällä hetkellä minulla on vain se tieto, mikä kirjallisiin vastauksiin sisältyy. Voimme kyllä myöhemmin tarjota teille lisäselvennyksiä tähän kysymykseen liittyen. Pakolaiskysymykseen liittyen havaitsimme Euroopan unionin sisällä, että että mekanismeja on käytetty. Me tarkastelemme niiden käyttöä eri jäsenmaissa Euroopan unionin tasolla ja myöskin tilintakastustuomioistuin tarkasteli niitä. Me tarkastelemme myöskin rahoitusta, jota annetaan kolmansiin maihin ja kolmannisissa maissa pyydämme hyvin erityisluontoisia hankkeita. Esimerkiksi tämä Turkin keskus on esimerkki, kun se otetaan käyttöön. Ja tarkastelemme komission antamaa rahoitusta ja tunnistamme erityistoimia ja hankkeita, jotta tiedämme, mihin nämä varat menevät. Mitä enemmän riskejä toimiin liittyy, sitä enemmän omaa henkilöstöämme panostamme valvontaan. Humanitaarisen avun alalla olosuhteet ovat hyvin vaikeat ja me olemme vuosia sitten jo tehneet päätöksen, että luomme paikallis virastoja, jossa on Euroopan komission henkilöstöä. Noin 40 paikassa meillä on siis omia henkilöitämme Euroopan unionin veronmaksajien silmiä ja korvia, jotka seuraavat aivan reaaliaikaisesti sitä, mihin varamme kuluvat. Ja tarkkailuttualta niin tätä voin todeta, että kyseinen palvelu on erittäin arvokas Euroopan komissiolle ja vielä tämän ulkopuolellakin. Monissa yhteyksissä jäsenmailla ei ole omia edustajiaan paikan päällä, joten he luottavat meidän raportteihimme. Ja voin kertoa, että me emme koskaan sokeasti luota tietoihin, joita saamme. Me tarkistamme kaiken. Kiitos. Seuraavaksi kollega Adio. Merci. Hyvät kollegat, hyvä varapuheenjohtaja, kiitän tästä tekemästäni työstä. Minulla on useita kysymyksiä Haluaisin puhua Euroopan unionin menojen poliittisesta ulottuvuuksista, niitähän sitten arvioidaan, kun arvioidaan politiikan tuloksia. Tähän liittyen myös esittelimme kysymyksen, kysymykset. Nyt vain ainoastaan arvioidaan äh, menojen laillisuutta. Voisin antaa tässä esimerkin. Tänään Ranska ranskalainen lehti Manchette, joka ei ole euroskeptinen lehti, puhuu nykykontekstista, Le Manche-lehti, julkiset hankinnat ja maatalouspolitiikka tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että 4,4 prosenttia on tapahtunut virheitä, olennainen virhetaso Euroopassa, jossa kuitenkin pyritään toimimaan tiukasti ja tässä kuitenkin myös 7 miljoonaa miljoonien tuhlauksia. Sitten tässä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus vieressä. Sitten haluaisinkin viitata tähän virhekäsitteeseen. Eikö meidän pitäisi työstää tätä virhekäsitettä? Jos ajatellaan virhettä, joka on tapahtunut analyysissä tai tukien myöntämisessä, tai sitten virhe, joka on rikkomus julkisten hankintojen sääntöihin, niin eihän se ole mikään virhe, vaan se on korruptiota meillä saattaa olla tällaisia virheitä, joita voi, jotka voidaan aivan hyvin myöntää, tai sitten voi olla pyrkimyksiä käyttää väärin EU-varoja. Kyllähän tässä on selkeä ero ja se pitäisi tehdä selväksi. Ehkä virhetaso olisi paljon alhaisempi ja korruptiotaso paljon korkeampi, jos näin tehtäisiin. Tämä olisi yksinkertaisempi määritellä. Tästä virhetasosta, Euroopan politiikasta. Tilintarkastustuomioistuimen presidenttikin puhuu joustavammasta lähestymistavasta, jonka kautta voitaisiin monia ongelmia ratkaista. Uskon, että on henkilökohtainen käsitykseni on se, että olemme nyt lähempänä neuvostosuunnitelmia kuin subsidiariteetti, ja se oli kuitenkin Euroopan unionin perusajatus alusta asti. Tämä on filosofinen ongelmamme. Mutta nyt tämä ainoa kysymykseni, mitä komissio aikoo tehdä? Minulla on täällä tämä kertomus, joka on erään järjestön kertomus, joka tutkii Barroson komission entisten komissaarien työtä. Kolmasosa heistä tekee työtä monikansallisissa ulkomaisissa yhtiöissä. Yhdeksästä kaksi. Yksi heistä oli ympäristökomissaari, ja hän on nyt agrokemian yrityksessä. Onkohan tässä jotakin eturistiriitoja? Tämähän pitäisi olla kiellettyä. sitten tämä toinen henkilö oli yksi henkilöstä, joka oli neuvottelemassa transatlanttista sopimuksesta. Nyt hän on useissa rahoituslaitoksissa, jotka saattaisivat hyötyä tästä TTIP-sopimuksesta – Kysymykseni kuule, mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin välttää tulevaisuudessa se, että kun komissiot jättävät, komissaarit jättävät merkittävät tehtävän Euroopan unionissa, eivät joudu eturistiriitaan, koska kyllähän kansalaiset voivat tätä seurata ja pohtia, että tämänpäiväiset komissaarit, jotka hoitavat Euroopan unionin asioita, niin saattaa olla, että huomenna heidät löydetään – eri monikansallisista yhtiöistä, joissa juuri hyödynnetään Euroopan unionin heikkouksista kun sellaisena kun ne on tämän päivän päätöksessä saatu aikaan. Kiitoksia. Thank you. On the, uh, on the error rate. Uh... Virhetasoon. Totta kai meidän täytyy tehdä ero virheiden välillä, jotka ovat virheitä ja sitten sellaisten välillä, jotka ovat todellakin petosta, jotka ovat korruptiota. Meillä on todistettua petosta, jonka taso on huomattavasti alhaisemmin kuin virhetaso, siis joka on sellaista, mitä on todistettu. Se ei suinkaan tarkoita sitä, että se kattaisi kaiken, mutta mikä on todistettu, se on 0,2 prosenttia. 0,2 prosenttia. Joten 4,4 prosenttia ja 0,2 prosenttia. Ja selkeyden ja rehellisyyden vuoksi sanoisin se, että se, mikä on saatu kiinni, mutta voi olla enemmänkin, josta, jota ei ole tavoitettu, jota, voi, jota ei saatu selvitettyä, mutta tämä on siis se ero virhetason ja petosten välillä. Kansalaisen on kuitenkin vaikea tehdä eroa näiden kahden asian välillä, ja tämä on kysymys, jota aiemminkin jo kysyttiin, miten voimme tiedottaa asioista paremmin. Ja tässä me keskitymme nyt siihen, mitä me saamme aikaan ihmisille, mitä ovat tulokset, mitä me saamme irti siitä rahasta, joka meillä on käytössämme. Se, se on se, mihin me haluamme nyt suunnata. Erityiset kysymykset, jotka liittyvät avoimuuteen ja toimiin mandatin jälkeisenä aikana, eli meillä on nyt käytännössä sääntö komission sille, joka sisältäisi 18 kuukauden tällaisen jähdyttelykauden. Tuona aikana entinen komission jäsen ei saa ryhtyä toimeen ilman, että saa niin sanotusti vihreää valoa ad hoc-komitealta, joka vastaa etiikasta. Siis tämä etiikkakomitea, joka on tällainen tilapäinen komitea, johon kuuluu kolme riippumatonta, hyvin arvostettua, korkeatason henkilöä. Sen täytyy joko hyväksyä tai hylätä tämä pyyntö. Ja näiden 12 kuukauden jälkeen työ, johon entiset komissiasenet ryhtyvät, on asia, jota ei enää valvo tämä tilapäinen komitea, mutta 18 kuukauden aikana on selkeää tiukkaa valvontaa. Ja voin kertoa teille, on, että on ollut jo lukuisia tapauksia, joissa entiset komission jäsenet ovat pyytäneet lupaa ja on ollut varauksia tämän osalta, eivätkä ole saaneet tällaista lupaa, tällaisia tapauksia on ollut. Tämä ei ole mikään automaattinen järjestelmä, jossa lupa automaattisesti tulee. Meidän on myös saatava avoimuutta tähänkin. On verkkosivu, jolle jokainen kansalainen voi mennä katsomaan EC Eurooppa, EU, e jossa on etiikka komission voin lähettää teille linkin eh, tälle verkkosivulle. Ja silloin voitte nähdä, että tiedot ovat olemassa julkisina. On joitakin ehdotuksia siitä, miten tätä edelleen voitaisiin vahvistaa. Ja totta kai tähän kiinnitetään huomiota. Me haluamme nähdä, miten tämä toimii. Me olemme vasta hyväksyneet tämän 18 kuukauden soveltamisvaiheen jälkeen katsomme, miten se on toiminut ja sitten päätämme, miten jatkamme siitä eteenpäin. Kollegin Ajala. Kollega Ajala Senderillä oli vielä lisäkysymys. Kysymyksen osaan, johon ei tullut vastausta, ja olen itsekin vielä puhelistalla. Ines. Sí, bueno, yo solamente quería recordar. Halusin vain muistuttaa teitä, vaikka aiemmin sittenkin vastausta vastaanne tupakan osalta edustaja Staasille, niin haluaisin vielä konkreettisesti tietää, missä vaiheessa voimme odotella tätä analyysiä ja arviointia koskien tupakkasopimuksia, koska ne mahtavat olla kypsiä niin, että mekin voisimme eh, niihin tutustua. Kiitoksia. Uh, uh, um, I apologize for not answering. Pahoittelen, etten vastannut tähän. Vastasin tähän kysymykseen, kun se esitettiin koskien sitä, koska työ saadaan päätöksen pian. Kun sanon pian, tarkoitan viikkoja eikä kuukausia, mutta en halua tarkkaa aikarajaa asettaa, sillä haluaisin olla varma siitä, että tulos on korkealaatuista. Haluan nähdä arvioinnin ja pystyn luottamaan siihen, mutta kysymys on viikoista. Kiitos. Asetuin itsekin vielä puhelistalle Halusin nimittäin kiittää, ei mitenkään ironisesti, halusin kiittää, että te ette koskaan ole valehdellut meille. Minusta se on edistystä, koska usein me kysymyksiä, jotka eivät ole kuin mukavia, ja siitä huolimatta olemme saaneet vastauksia, jotka olette meitä yksityiskohtaisia ja noudatelleet faktoja, mistä olen ollut kiitollinen – olen kiitollinen myös siitä, että esitin kirjallisen kysymyksen, joka koski erästä kansainvälistä kokoomusta, jonka Olaf järjesti. Ja teidän edeltäjänne ilmoitti minulle, että, että oli maksettu ulkoiselle palveluntarjoajalle 30 000 ja 66 viikkoa myöhemmin ilmoititte meille, että kysymys olikin 118 000 euron summasta. Haluan kiittää tiedosta. Tulen tekemään vielä lisäkysymyksiä tästä ja joudun vielä kirjallisesti varmastikin pyytämään täsmennyksiä erinäisiin osin vastausta. Pyydän anteeksi sitä, että se tulee lisää työtä, mutta todellakin tässä on tapahtunut muutos. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Vasta, pidin teidän vastauksenne mielenkiintoisena, mitä te puhuitte Euroopan eh, investointipankista ja Syyriasta, siis kirjallisena vastauksena, sillä tämä 202 miljoonaa euroa, jotka Euroopan unioni maksaa takuina Euroopan investointipankille, meidän täytyy sitten tietää, kuka Syyrian puolella on saanut nämä varat, mitä nämä investoinnit Syyriaan ovat olleet. Minua kiinnostaisi tämä todella kovasti. Lähetän kirjallisena tästä vielä lisäkysymyksen, mutta halusin kiittää siitä, että saimme vastauksen, että me tienneet tätä. Mutta nyt halusin mennä henkilöresursseihin. Se oli minusta myös mielenkiintoista, mitä kysymys 38 ja vastaus, että on yllättävän korkea sairastamistaso komissiossa. Tämä tase on verrattavissa lähestulkoon äh, rakennusalaan. Minusta tämä on aika dramaattista. Sairastamisen lisääntyminen, se on ollut selkeä vuodesta toiseen. Ja kokonaisuudessaan, jos katsoo, miten pitkään työntekijät keskimäärin ovat sairaana, se on siis 65 prosenttia työntekijöistä, jotka ovat olleet sairaana, minusta se on erittäin korkea osa. Ja niistä, jotka ovat olleet sairaana, keskimäärin sairaspäiviä on 19,4 päivää, siis lähes neljä viikkoa. Siis ne, jotka ovat poissa, ovat sitten neljä viikkoa sairaana. Minusta se on uskomattoman epätavallista. Mitä johtopäätöksiä tästä on tehty? Te varmastikin joudutte käsittelemään tätä kysymystä itsekin. Tämä oli ensimmäinen osa kysymystä, niin toinen osa koskee vastaus tästä häirinnästä ja siitä, että vielä tulette tarkastelemaan tätä asiaa. Haluaisin tietää täsmällisemmin, miten kauan kestää ennen kuin pystymme puhumaan asiasta perinpohjaisesti, niin että saamme tietää, minkälaisia menettelyjä te olette suunnitellut. Olen kuullut, että nämä kiusaamistulokset ovat jopa tapassa kohti 15 000 euroa, ne niin ovat aika kalliita, jotenka on tarvetta toimiin. Tämä olisi ollut toinen kysymykseni. Ja yksi kysymys on ole vaille vastausta, nimittäin nämä kabinetin jäsenet, jotka ovat tulleet, jos äh, niin tosiaan laskuvarjolla, eivät minkään valintamenettelyn kautta, vuonna 2014. Emme ole tästä lukua. Tulemme esittämään tästä lisäkysymyksen. Saatte vielä mahdollisuuden antaa meille luvut kirjallisena Haluan todellakin kiittää siitä, että vastaukset ovat olleet niin sisällökkäitä. Me tiedämme, että näin ei aina ole ollut. Me tiedämme, että yksiköt ovat valmistelleet yksityiskohtaisempia vastauksia, jotka sitten muualla on muutettu hiukan suppeammiksi. Ja vielä kysymys tilintarkastustuomioistuimelle on vastauskysymykseen 23c joka on suostuus ollut vuosikertomuksessa, joka koskee rahoitusvälinettä ja siihen liittyvän oikeusvarustan jatkamista. Olisiko komissio voinut tehdä tämän vai ei? Vastaus on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä. Ja olisi mukavaa, jos 23 siihen eh, tähän vastaukseen tiedotustoimistoon lähettäisi meille oman lausuntonsa. Olisimme siitä kiitollisia. Mutta nyt rouva varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, thank you, Madam Chair. And, um... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin vilpittömästi kiitollinen tunnustuksesta, jonka saimme. Olemme tehneet kovasti töitä, jotta olisimme voineet varmistaa sen, että vastaamme näihin kysymyksiin parhaalla mahdollisella tavalla. Me palaamme asiaan tietyissä kysymyksissä Syrjän suhteen. En voi tällä hetkellä puhua asiasta tämän tarkemmin. Vastauksena kysymykseen siitä, miksi niin paljon sairaslomat ovat kasvaneet. Tämä ilmiö on jotakin, mitä tarkastelemme. Me itse asiassa havaitsimme, että tämä heijastuu myöskin henkilöstökyselyssä ja siinä, mistä ihmiset ovat huolissaan. Luonnollisesti enemmän stressiä esiintyy, kun komissio on pienentynyt, mutta stressiä on myöskin enemmän, koska yleisesti ottaen toimintaympäristö on vaikeampi Euroopassa kuin ennen. Tänä vuonna olemme aloittaneet nyt vastauksena kysymykseen, mitä olemme tekemässä Fit at Work-hankkeen, jossa neljä erilaista toimia yhdistyvät. Ensinnäkin tarjoamme enemmän lääketieteellistä psykologista tukea. Burnoutin ehkäisemyksi. se on asia, josta olemme huolissamme. Toisekseen tuemme enemmän terveitä elämäntapoja. Me olemme uusia kuntosaleja avanneet eri komission rakennuksiin ja neuvottelemme eri kuntoklubien kanssa alennuksista, jotta ihmiset helpommin saisivat terveyttään tukevia palveluja. Kolmannekseen me olemme kolme uutta kahvilaa avanneet, jossa on terveitä ravintovaihtoehtoja. Terveys riippuu eri asioista, mutta terveet ruokailutottumukset ovat myöskin osa tätä joustavat työajat, flexitime ovat myöskin tärkeä neljäs toimi. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on enemmän joustoa, enemmän päätäntävaltaa, esimerkiksi työajan ja työmatkojen suhteen tämä on hyvin tärkeä asia esimerkiksi pienten lasten vanhemmille. Haluamme varmistaa myöskin sen luonnollisesti, että ymmärrämme paremmin, mistä kasvava sairaslomien määrä johtuu. Erityisesti tilanteissa, joissa pitkän ajan sairaslomia esiintyy, esimerkiksi vuoden pituisia. Eräät sairaslomat ovat vuoden pituisia, toiset ovat päivän pituisia. Meidän myöskin välttää enemmän sitä, että sairaslomien väärinkäyttöä esiintyy. Meidän pitää nimetä vastuuhenkilöitä, jotka varmistavat sen, että he seuraavat eri seikkoja tiimeissään, esimerkiksi burnout-riskiä. Minä olen hyvin huolestunut tästä riskistä ja myöskin riskiä siitä, että työtaakka jakautuu epätasaisesti. Itse asiassa me keskitymme keskihallintoon, keskihallinnon uudistamiseen. Ja tämä johtuu siitä, että me haluamme auttaa johtotehtävässä olevia paremmin johtamaan henkilöstöä. Me siis jaamme työtaakaa paremmin. Meillä on erittäin tunnollisia henkilöitä, jotka tekevät jatkuvasti ylitöitä. Ja tuleva seuraava askel hallinnon arvioinnin osalta onkin se, että kiinnitetään enemmän hallintoon huomiota. mitä johtajat voivat tehdä henkilöstönsä toiminnan parastamiseksi ja tukemiseksi. Tämä on erittäin tärkeää. On Syria, on Syria I answered that you would provide more information. There was one more question. Harassment. Harassment. Ah, yes, on harassment. Uh, on harassment. Ahdistelu kysymykseen liittyen tällä hetkellä me keskitymme enemmänkin siihen, että ohjaamme ja tuemme me emme tällä hetkellä ole valmistelemassa mitään politiikan uudistamista häirinnän suhteen. Meillä on monimuotoinen strategia. Sillä se, että kiinnitämme enemmän huomiota ihmisten monimuotoisuuteen ja erilaisuuteen, Ja se, että olemme avoimempia havainnoimaan, minkälaiset erot saattavat häirintää työpaikalla aiheuttaa, ovat tärkeitä, mutta tällä hetkellä meillä ei ole suunnitteilla häirinnän vastaisen politiikkamme uudistamista. Me tarkastelemme tämän ohjelman toimeenpanoa ja me pyrimme paremmin ottamaan huomioon sen, että johtajat eivät aina ota kylliksi näitä eroja huomioon. Tässä katson kollega Zukan, hän voi kertoa tästä kysymyksestä vielä enemmän. Ja, Dank. Ich glaub, die... Kiitos. Kysymys, joka koski sairastapauksia ja siihen liittyvä kehitys on asia, jota voimme vuoden mittaan vielä tarkastella uudestaan. Näin olemmekin nyt sitten päässeet tämän kuulemisen loppuun. Puheenvuoron saa nyt vielä lopuksi tilintustuomioistuin, niin kuin oli toivottu. Haluaako herra Lazaru tai herra Cardiff käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lopuksi rauhoitella kontovaliokuntaa ja todeta, että edelleenkin tulemme tukemaan teidän julkisen valvonnan työtänne. Samanaikaisesti olemme käytettävissä ja ja voimme tukea tätä valiokuntaa ja komissiota siinä niissä haasteissa, mitä edessä on. Be quick, but speak slow. Kiitos, että olla nopea, mutta puhua kuitenkin hitaasti. Uh, just a couple of... Vain muutama kommentti, jotka hän ottaa vielä esille. Tietotustumistuminen osallistuminen tähän budjettityöhön, jos on mitään epäilystä, niin totta kai teemme tämän niin, että pidämme huole siitä, että olemme riippumattomina ja meistä ei olisi, asia, ei olisi asiallista, että me antaisi teidän käyttöön meidän asiantuntemustamme silloin kuin voimme. Mitä tulee sitten näihin pilottitöihin, jotka liittyvät suoritus, suorituksiin ja tuloksiin, sitä tullaan jatkamaan. Tulemme arvioimaan sitä, mitä on tapahtunut verrattuna aiempiin vuosiin, ensimmäisten vuosien kokemuksiin. Ja tästä viemme viestin me tässä kokouksesta, että valiokunta on kiinnostunut siitä, että jatkamme tätä työtä, mutta että tätä hiukan myös laajennettaisiin. Mitä tulee virtaviivaistamiseen ja parempaan indikaattoreiden väliseen yhteyteen ja indikaattoreiden ja tavoitteiden väliseen yhteyteen, mutta aivan totta, mitä komissio jäsen sanoi, tämä on hyvin vaikea asia. Kuitenkin työssämme löydämme monia mahdollisuuksia, joilla voidaan saada aikaan tuloksia, siis joissa olisi voitu paremmin yhdistää indikaattorit ja, äh, ja tavoitteet, luku kolme, siinä on joitakin yksityiskohtia tämän osalta edensä tavoitteista, jotka koskevat tiettyjä kriteerejä ja sitten myöskin tiettyjä äh, äh, indikaattoreita. Pyytäisin komissiota jatkamaan tätä työtä niin kuin se on tehnyt sitä, ja katsomaan niitä viestejä, joita olemme tästä asiasta pyrkineet lähettämään. Kiitos. Um, do you, do you write us a... Kirjoitatteko meille kirjeen? Koskee 23 c vai pitääkö meidän kirjoittaa ensin teille? Kiitos. Tämän vain halusin varmistaa. We, you don't need to write, uh... Teidän ei tarvitse meille kirjoittaa kirjettä. Me lähetämme teille kirjallisen vastauksen heti kun mahdollista. Kiitoksia. Ja nyt lopuksi vielä esittelijä. Martina, ole hyvä. Olen kiitoksia. Minulla on muutamia seikkoja. Johdanto puheen vuoronomaisesti. Kun tämä tilaisuus nyt on lopuillaan, Halusin aluksi kiittää komissiota kaikkia komissiosta erityisesti varapuheenjohtaja erittäin hienosta yhteistyöstä, hyvistä kirjallisista vastauksista, joita olemme saaneet, kuten aina kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimelle. Meillä on ollut hienoa yhteistyötä ja kuten tiedätte, tässä kysymyksessä on jatkuvuus, joten toivon, että tämän vuoden aikana tekemämme työ tulee kantamaan hedelmää ensi vuotta ajatellen kaikkia vastuuvapauden myöntämisiä koskien. Tässä yhteydessä Mielestäni komission kirjalliset vastaukset olivat erittäin hienoa, mutta en ollut täysin kaikkiin niihin tyytyväinen. Ja tänäänkin eräitä asioita pyrin selventämään, mutta en vieläkään ollut täysin tyytyväinen liittyen Junkerin suunnitelman prioriteetteihin. Se, että meillä ei ole selkeää Euroopan unionin osoitusta, sitten sellaista ei voi olla jokaisen Junckerin suunnitelman prioriteetille, on ristiriidassa sen kanssa, että meillä on talousarvion pohjaavaa toimintaa ja tuloksellisuutta, mutta jätän tämän asian myöhemmäksi. Sitten vielä muutama asia, jotka olivat äh, ennakoituja minusta. Äh, on nyt hätäilyä puhua siitä, että vastuuvapaus myönnetään tai ei. Tarvitsen tässä yhteydessä komissiolta muutamia sitoumuksia sitä varten. Ja haluan keskustella myöskin erityiskysymyksistä ja yleisemmistä kysymyksistä. Ensinnäkin kun puhumme äh, tuottavuudesta. Pyydän, että komissio pohtaisi, pohtisi sitä, kuinka pitkällä aikavälillä poliittiset ohjelmakaudet ja monivuotinen rahoituskehys saattaisiin samaan tahtiin. Ne ovat nyt eri tahtisia. Toisekseen komission pitäisi Eurooppa 2020 tavoitteet ja kumppanuus ja toimintasuunnitelmat saattaa lähemmäs toisiaan jäsenmaissa. Minulla on Agri-pääosaston toimintaan liittyviä huomioita, mutta koska me jo keskustelimme Agri-pääosaston kanssa asiasta, mainitsen muutamat äh, seikat. Äh, olisi erittäin tärkeää kuitenkin vielä kuten komission sen Hoganin kanssa todettua, pohtia agripääosaston prioriteetteja. Tämän lisäksi vuoden 2013 uudistukset, uudelleenarviointi, aikataulun harmonisointi ja suuret suuret epä tasapainot BKT, BKT-kysymyksissä. Näihin puutumme jo viime vuonna, että meidän täytyy todellakin varmistaa, että ne tulevat nyt käsitellyiksi. Sitten viides seikka. Olemme hyvin paljon tilintarkastustuomioistuimen pyydön linjoilla pitkän aikavälin kassavirtojen suhteen, sillä jälleen kerran tehdyt sitoumukset ja niiden maksaminen tulee olemaan ongelmallista, kuten viime vuonnakin todettu. Erässä kuulemisessa mainittiin myöskin, ja kollegat toivat esiin sen, että media ja eurooppalainen yleisö kiinnittää hyvin paljon huomiota luotettavuuskysymyksiin. Me tarvitsemme todellakin hyvin toimivan käytännössäännöstön. Eli komission tulisi säännöllisesti komission jäsenten käytännössääntöjä arvioida, jotta voisimme paremmin tähän roolikysymykseen puuttua. Meidän pitää olla myöskin Eurooppa-koulujen suhteen tehokkaimpia. Tilintarkastustuomioistuimen suositus 27.11.2015 pitäisi saada toteutettua. Pitäisi kunnioittaa. Sitten kahdeksas seikka, erityissuositukset. Me toivoisimme, että komission pääosastot julkaisisivat kertomuksen vuosikertomuksen toiminnastaan ja panoksestaan maakohtaisten suositusten laatimisessa, jotka hyväksytään Euroopan talouden ohjausjakson puitteissa. Ja sitten seuraava kohta ovat asiantuntijaryhmät. Komission pitäisi pitää parlamenttia ajan tasalla vuoden 2014 talousarvion huomioiden suhteen. Sitten en puhu tämän enempää näistä kolmesta sitoumuksesta. Mainitsen ne vain ensinnäkin tupakkasopimus, tupakkasopimuksen sisältämät toimet Olaf ja maahanmuutto- ja turvapaikanhakupolitiikka. Luonnollisesti rouva varapuheenjohtaja, jos teillä on muitakin sitoumuksia, jotka haluavat mainita, mielellämme otamme nekin käsittelyyn. Hyvin paljon olemme käsitelleet asioita näissä kuulemisissa ja tiedätte jo, mikä meidän kantamme on. Toivon, että tämän tyyppiset sitoumukset komissio voisi jotenkin muotoilla. Ehkä se voisi laatia kirjeen, jonkinlaisen kirjallisen lausunnon. Luonnollisesti minä tarvitsen tämän kirjeen tai lausunnon ennen varjoesittelijöiden kokousta ja tarvitsen sen käyttöön, niin kun keskustelemme mietintöluonnoksesta komission vastuuvapauden suhteen ja tämä, kuten tiedätte, tapahtuu helmikuussa. Toivottavasti tämä kuuleminen on ollut teillekin mieluisa. Kiittäisin tätä yhteistyöstä. Meillä on kovaa työtä tulevina kuukausina edessämme, mutta toivottavasti tämä vastuuvapauden myöntämisprosessi sujuu hyvin. Kiitoksia. Ja damit sind wir am Ende der heutigen Näin on tämänpäiväinen istunto saat tullut loppuun. Se sadokokous on 28. tammikuuta kello yhdeksältä ja myöskin 4. helmikuuta on syytä merkitä kalenteriin. Toivotan kaikille mukavaa iltaa, sikäli kun ilta voi jo alkaa. Rova varapuheenjohtaja joudutte tekemään nyt ylityötä meidän kanssamme hiukan. Minä toivotan teille kuitenkin mukavaa iltaa ja Olafin henkilöstölle toivotan mukavia juhlia huomenna. Minusta on kuvallista, että johto järjestää juhlat henkilökunnalle. Kaikkea hauskaa mukana huomenna ja kokous on päättynyt.